Chers collègues, je vous propose de reprendre notre... Hyvät kollegat, ehdotan, että jatkamme työtä, jotta aikataulu ei sitten lipeä aivan eteenkin, koska meillä on tulossa tärkeä iltapäivä. Kohta 14 esityslistalla on ensimmäisenä ja tässä meillä on Jutta Steinruken mietintö valiokunnallemme. Kyse on oma mietinnöstä ja aiheena tehokkaat työpaikkatarkastukset strategiana työolojen parantamiseksi Euroopassa. Muistutan, että tämä on mietintö, jonka koordinaattorit halusivat toteuttaa, kun tämä käsitekin on nyt nousemassa Euroopan laajuisesti. Ei käsite suinkaan ole uusi, mutta se on nyt aivan erityisen ajankohtainen käsite, kun työmarkkinat rajat ylittävästi ovat oikeastaan räjähtämässä käsiin, erityisesti kun ajattelemme heikossa asemassa olevia työntekijöitä. Juridiset tilanteet ovat entistä monimutkaisempia. Tästä oikeastaan voimme vetää yhteyden siihen keskusteluun, jota kävimme työntekijöiden lähettämisestä, mutta ei tämä pelkästään sitä käsittele. Tämä aihehan on ajankohtainen myös siitä näkökulmasta, että monissa jäsenvaltioissa työpaikkatarkastukset säästötoimien takia ovat uhanalaisia. Niitä on leikattu ja pyritään leikkaamaan julkista velkaa ja julkisia menoja yleisesti. Eli tämän takia koordinaattorit antoivat Jutta Steinrukille vastuuksi vastuutehtäväksi tämän mietinnön laatimisen. Meillä on vieraana neljä asiantuntijaa käsittelemässä aihetta. He ovat meille jo tuttuja. Heillä on ollut jo mahdollisuus olla aiemmin vieraanamme. Ensinnäkin Lude Beck, joka on työministeriön neuvonantajana Belgiassa. François Engel, hän puolestaan on Artisaanien liiton neuvonantaja johdossa ja Heinz Fritsch. Hän on IG Metallin vastuuhenkilö työturvallisuusasioissa ja sitten Claude Emmanuel Triomphe. Hän on Astreen johtaja Ranskasta. Haluan kiittää kaikkia teitä neljä, että olette tällä paikalla. Ja totta kai myös esittelijä Jutta Steinruck voi esitellä aiheen ja sen keskeiset haasteet, ydinkohdat, joihin hän haluaisi tehdä vastaavan. Jutta Steinruck esittelijän ominaisuudessa, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitz. Kiitoksia, mm, puheenjohtaja on, tämähän on tärkeä teema noin, noin yli valiokuntarajojen, siis ottaen tämän nimenomaan työpaikka valvonta, työsuojelutarkastukset. Näin voimme sitten luoda laajan katsauksen tähän tilanteeseen, näiden tämän tarkastusten tulevaisuuteen ja nykytilaan tässä tämän kuulemistilaisuuden myötä. Niin ikään eh, komissio parhaillaan käy eh, konsultaatioita. Siellä on siis kuulemiskierros sielläkin menossa näistä työsuojelutarkastuksista. Eh, Nehän ovat erittäin tärkeitä työntekijöiden työturvallisuuden ja terveyden kannalta. Myös siis tässä puhutaan nyt laillisista työntekijöistä. Tämä on erittäin tärkeää yritysten kannalta ja myöskin, että heillä on nämä asiat kunniassa, etteivät sitten kuitenkaan joudu kärsimään tasapuolisesta kilpailusta, jos jossain toisessa näitä ei noudateta. Kun katsellaan tilannetta laajemmin EU-ssa, voimme todeta, että, että, että nämä tämä ilmoittamaton työvoiman, ilmoittamattoman siis harmaan työvoiman osuus on lähes 19 prosenttia PKTstä ja kokonais kerrannaisvaikutuksesta siitä sitten saadaan 30 prosentin vahinko kaiken kaikkiaan. Sitten työskentelyolo olosuhteista harvoin tehdään ilmoituksia, vaikka siellä tehdään paljon ylitöitä huonossa olosuhteissa, niin myöskin työsuojelu asioissa, turvallisuus- ja terveysasioissa on niin ikään huomattavastikin puutteita vallankin pienissä työpaikoissa. Enemmän yksittäisen työntekijän osalta on kysymys jatkokoulutuksesta, sosiaaliturvasta, myöskin yhteiskunnan suuntaan, myöskin yrityksessä sitten työtapaturmien välttämisestä on pitkälle kysy. Ja kaiken kaikkiaan tämä on työ, tuottavuuden ja kansantalouden kasvun kannalta erittäin tärkeää. asia. Äh, lähetettyjen työntekijän direktiivissä sanotaan, että tämä, äh, nämä tarkastukset ovat erittäin tärkeitä. Siinä oli, oltiin aika laaja yksimielisyys, vaikka teema sinällään oli aika tulen arka, että tarvitaan laajaa yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken. Tässä on aika paradoksaalista, koska jäsenmailla maissa on melkoiset säästö, säästöpaineet ja näinpä sitten myöskin nämä öö, öö, työpaikat ja niiden laillisuus sitten usein jää varmistamatta ja työntekijät ilmoittamatta erilaisiin rekistereihin tässä kriisissä jossa julkinen talous, talous nyt on rypennyt, ja siinähän joudutaan äh, toki säästämään, ja silloin nämä kaikki nämä asiat kärjistyvät. Me voimme tietysti Euroopassa säädellä haluamme mukaan, me voimme kaikki, äh, tehdä äh, lakeja haluamme mukaan, mutta jos mitään tarkastuksia ei sitten paikan päällä tehdä, niin se on yhtä tyhjän kanssa. Työntekijät ovat tällainen sellaisten uhreina myöskin sellaisissa yrityksissä, jotka toimivat rehellisesti, koska ne ovat sitten epäsuotuisessa asemassa. Äh, äh, äh, harmaa työvoima vääristää kilpailutilannetta Euroopassa. Voimme todeta, että Euroopan komission torjuu näitä kilpailun vääristymisiä, mutta ei kuitenkaan sitten eikä hyväksy mitään sosiaalista yhteiskunnallista dumppausta. Tässä, meillä on tässä tietysti kaksi tasoa, kaksi, kun kansallinen ja Euroopan taso. Tämä on kysymys todeta, tai täytyy voida varmistaa, että kansallisesti tarkastuksia tehdään riittävässä määrin ja että noudatetaan, noudatetaan parhaita käytäntöjä ja toimitaan yhteistyön hengessä toisella, tasolla, toisella tasolla, tällä Euroopan tasolla sitten löytyvät nämä poliittiset ohjeistukset rajat ylittävästä, ylittävistä kokemusten vaihdoista ylipäätänsä koko työsuojelutarkastusten ja sosiaalisen dumppauksen estämisen laajempi silmälläpito ja valvonta uskon, että tässä kohtaa kuulemme mielenkiintoisia alustuksia, jotka kantavat korten, korren tähän kekoon. Kiitoksia esittelijä. Ensin puheenvuoron saa Ludo Beck, kahdeksan minuuttia. Thank you, Miss Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Yleisesti ottaen pimeä työ ja työhön liittyvät petokset ovat asia, joita on vaikea mitata Euroopassa. Tämä aiheuttaa ongelmia politiikan tekijöille ja myös työn tarkastajille, kun he yrittävät paremmin ymmärtää tätä asiaa ja sen erilaisia aspekteja, ja kun yrittävät laatia sellaisia politiikkoja, jotka parantavat tarkastuksia. Tulisi olla jonkinlaista politiikkaa, tai ainakin tulisi voida valvoa tämän kaltaista petosta ja sen yleisyyttä haaste, joka hallituksilla on, kun ne haluavat vähentää pimeää työtä ja kun haluavat varmistaa säällisen työn niille, jotka työtä tekevät, viittaa siihen, että meidän täytyisi saada aikaan yhteisiä suuntaviivoja kaikkien työtarkastajien kesken. Belgia pitää hyvänä komission ehdotusta. Komissio komission direktiivi antaa aihetta odottaa paljon. Tarkastajilla on tällä hetkellä paljon haasteita ja vaikeuksia, kun ne yrittävät torjua pimeää työtä. Sekä työnantajat että työntekijät ovat usein ne yhteistyöhaluttomia. Usein työntekijät pelkävät, että menettävät työpaikkansa tai ö, miettivät mieluummin sitä, kuinka paljon voi tienata maksamatta veroja ja kiertämällä lakia. Työnantajat taas haluavat vähentää työvoimakustannuksia ja haluavat välttää työ, työlainsäädännön langettamia velvollisuuksia, saavat tällä tavalla joustoa. Tämä selittää sen yhteistyön, jota perinteiset sidosryhmät, kuten työnantaja- ja työntekijäosapuolet, samoin kuin muut, kuten tarkkailijat, tutkijat ja yliopistot, ja äh, kansalaisjärjestöt haluavat tehdä. Belgia on jo luonut sellaista yhteistyö, mm, sellaisia yhteistyömekanismeja, joka ottaa mukaan työtarkastajat äh, tarkastamaan myös työoloja. Äh, sosiaali, turva ja verot ovat asia, jolla on selkeä merkitys näihin asioihin. Meillä on asiantuntijoita, jotka kokoontuvat julkisen syyttäjän kanssa kuukausittain. Järjestetään usein parin päivän tarkastustapahtumia. Niitä järjestetään siis joka kuukausi. Myös muut instituutiot saavat tätä tietoa käsiinsä eri tasoilla. Kun ajatellaan työtarkastajien ja muiden viranomaisten tiedonlouhintamahdollisuuksia muun muassa Belgiassa ja, Venä- Belgiassa ja Alankomaissa, niin niissä se toimii, mutta muissa maissa se ei välttämättä toimi kauhean hyvin. Belgialla on hyvä käytän, hyvät käytänneet jaetuista tietokannoista, jota Banca Four de la Securité Social hallinnoi. Kyseessä on ähm, liittovaltion tason osasto, joka antaa työtarkastajille informaatiota, äh, tutkii äh, väärinkäytöksiä yli 2000 laitosta mukaan luettuna myös paikallisen tason laitokset ovat mukana tässä tietopankissa ja 122 miljoonaa viestiä suurin piirtein vaihdetaan tällä foorumilla. Jokainen instituutio päivittää tietoa, jonka tämän foorumin kautta voi tavoittaa tietosuojasyistä suojattu tieto on sellaista, että siihen pääsevät käsiksi vain keskis, keskushallinnon tahot. Tämä, meillä on erilaisia välineitä, kuten Demona, joka vähentää toimijoiden taakkaa ja tällä tavalla sosiaaliturva toimijat voivat tehdä yhteistyötä. Nämä tahot käyttävät demonaa säännöllisesti. Meillä on myös Limosa-tietokanta, joka on valvontainstrumentti. Sillä pyritään torjumaan petoksia, myös työn, ulkomaalaisten työntekijöiden epäreilua kilpailua, jotka dumppavat palkintoja ja ylenkatsovat Belgian työlainsäädäntöä ja säännöksiä. Meillä on myös OASIS-niminen järjestelmä, Organization Anti-Fraud Service, jota sosiaaliviranomaiset käyttävät voidakseen torjua sosiaaliturvapetoksia systemaattisella ja strukturoidulla tavalla. Tieto, jota OASIS käyttää, tulee erilaisten informaatiokanavien kautta, jota ylläpitää sosiaaliturvakeskus. Meillä on myös tämän avulla voidaan havaita epänormaaleja työvoiman lisäyksiä tai vähennyksiä, sitä miten yhtäkkiä on tullut uusia rekrytointeja ja muita, ja tämän perusteella yrityksiä luokitellaan riskitasoittain. Meillä on myös Genesis-niminen järjestelmä, jota sosiaaliturvaviranomaiset käyttävät ja heillä on myös pääsy demonaan, limosaan ja muihin tietokantoihin ja tällä tavalla voidaan välttää tutkintojen ja tarkastusten päällekkäisyyttä. Tehdään myös tar- säännöllisiä tarkastuksia, joista annetaan, joiden tuloksista annetaan tietoa. Meillä on ikään uusi sovellus, joka on ollut voimassa marraskuusta 2011 alkaen, ja se mahdollistaa sen, että julkiset instituutiot saavat tietoa sosiaali- turvatiedoista. Meillä on myös Brysselin yrityspankki, yritystiedosto, joka työllistää vastuullisia henkilöitä toteuttamaan tätä työtä. Myös työtarkastajat ja sosiaaliturvan tarkastajat käyttävät näitä samoja välineitä hyväkseen voidakseen voida, vo, voidakseen puuttua asiaan silloin, kun tarve niin vaatii, ja tämä palvelee myös tutkimustoimintaa. Ähm, valtion tason sosiaaliturvatarkastajat ja veroviranomaiset ovat niin ikään ryhtyneet yhteistyöhön, äh, vaihtavat tietoa ja tällä hetkellä neuvottelevat Ranskan kanssa, jotta molempien maiden viranomaiset pääsisivät käsiksi tietojärjestelmiin. Euroopan tasolla äh, tällaisten yhteisten äh, platformien käyttö, foorumeiden käyttö ei ole vielä toiminut kauhean hyvin, kun puhutaan pimeästä työstä. Tämä johtuu lähinnä niistä rajoitteista, joita yksityisyyden suojasäädökset asettavat. Hyvä askel eteenpäin on otettu jo IMI Insular Market Information-järjestelmän puitteissa. Tällä tavalla kansalliset ja paikalliset viranomaiset, alueelliset viranomaiset voivat kommunikoida ulkomaalaisten vastapuoliensa kanssa. Ja tämä on toiminut vuodesta 2011 alkaen. Monen välisellä tasolla vuodesta 2012 alkaen eri EU-jäsenvaltioiden tarkastajat ovat alkaneet tehdä yhteistyötä, koska ovat sitä mieltä, että Euroopan laajuista yhteistyötä tarvitaan kun halutaan torjua pimeää työtä, samoin kuin rajat ylittävää sosiaaliturvarikollisuutta. Työtarkastukset ovat julkinen, julkista toimintaa ja sillä on erittäin tärkeä rooli, kun Euroopan unionin tasolla halutaan torjua ja ennaltaehkäistä pimeää työtä. Se edustaa muun muassa veroviranomaisia ja, ja sosiaaliturvaviranomaisten tekemää työtä. On myös totta, että Euroopan unionin tulisi vielä pohtia toisemman kerran tarvetta äh, vahvistaa yhteistyötä erilaisten lainvalvontaviranomaisten kesken, kuten työtarkastajien, äh, vero- ja sosiaaliturvaviranomaisten kanssa kesken niin, että tällaista petosta voidaan torjua. Belgiassa ollaan oltu iloisia siitä, että tämä asia koskeva direktiivi parantaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta muun muassa soveltaa lähetettäviä työntekijöitä koskevaa direktiiviä ja valvoa sen täytäntöönpanoa. On erittäin hyvä, että meillä on tämä direktiivi ja myös avoin lista muista direktiiveistä, jotka ovat omiaan parantamaan Euroopan unionin sosiaalista ulottuvuutta. Nyt taisin ylittää jo aikanikin. Lopetan kuitenkin seuraavalla huomiolla. Joidenkin jäsenvaltioiden aie saada aikaan taatun minimipalkka on sekin myönteinen askel, mutta meidän täytyy pyrkiä siihen, että samasta työstä saa saman palkan. Kiitoksia ja anteeksi, että puhuin liian pitkään. Kiitoksia. Mainitsitte direktiivin ja lähetetyt työntekijät. Tämä valiokunta on ottanut kantaa aiheeseen teille sopivalla tavalla. Sitten seuraava asiantuntijamme on François Engel, Fédération des Artisans du Luxembourg. Haluan tervehtiä tässä vaiheessa omasta vaalipiiristäni tulevia vierailijoita ja siellä kunnanjohtaja on delegaation johdossa. Tervetuloa. Nyt François Engels saa puheenvuoron. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy todeta, että olen varsin tyytyväinen, kun pääsen nyt puhumaan työpaikkatarkastuksista, työsuojelutarkastuksista, koska tämä on ollut minulle läheinen aihe jo vuosikausia. Kun katsomme, minkälainen kuva yrityksissä on näistä tarkistuksista, niin kuva on aika kielteinen ja huono. Tämä johtuu pitkälti siitä, että tarkastukset keskittyvät hyvin usein pelkästään rankaisuihin, rangaistukseen. Mutta kun katsomme oikeudellista puitteistoa jäsenvaltioissa, niin huomaamme, että toimintakenttä olisi kyllä paljon laajempikin. Lainsäädäntö määrää usein, että työpaikkatarkastukset kuuluvat äh, tarkastuksiin kuuluu neuvonanto, valvonta ja tarvittaessa myös sanktiot yritykselle. Ja kun katsomme nyt tätä äh, järjestystä listauksessa, niin havaitsemme, että ensimmäisenä pitäisi muistaa neuvonta. Kun katsomme sitten, mitä todellisuudessa tapahtuu, niin tätä logiikkaa ei aina noudateta käytännön tasolla. Miksi näin on? Yritän hieman selittää omaa näkökulmani näihin kolmeen eri tehtävään. Miksi työpaikkatarkastuksissa ei näitä kolme eri seikkaa tuoda esille riittävästi. Usein kyse on kenttätyöntekijöiden pätevyyden puutteista, osaamispuutteista. He saattavat olla hyvinkin päteviä esimerkiksi työoikeuden alalla, mutta sitten kun puhumme työturvallisuudesta ja terveydestä, niin tässä he eivät ole asiantuntijoita, he eivät ole siinä aivan huipputasoa. Mutta sitten jos yritys sanoo, että no mitä nyt voimme tehdä, vastaus monesti kuuluu, että en tiedä, ei kuulu minun toimialani. Ja sitten yritys ei tiedä, mitä tehdä. Monissa tarkistuksissa on tarkastajina hyvinkin päteviä insinöörikoulutuksen saaneita, jotka vastaavat vaikka turvallisuudesta ja terveysasioista, mutta usein he ovat toimistoissaan paljon työskenteleviä, eivätkä tunne kenttää riittävästi. Heidän pitäisi nimenomaan toimia kentällä niin, että voisivat auttaa yrityksiä soveltamaan lainsäädäntöä turvallisuuden ja terveyden alalla. Tässä on suuri puute monissakin työpaikkatarkastuksissa. No sitten valvontaan liittyen toteaisin, että valvonnat toimivat varsin hyvin silloin, kun kyseessä on, ovat tällaiset täsmätarkastukset, vaikkapa suurilla työmailla, äh, lentokentillä, hallintorakennuksissa ja niin edelleen. Silloin työpaikkatarkastus äh, sisältää myös poliisin äh, sosiaaliturvaviranomaisten mukanaolon. Ja näistä tarkastuksista voi lukea esimerkiksi lehtien sivuilta. Mutta se, mikä ei toimi, on pienten työmaiden tarkastaminen. Eli isoäidin kylpyhuoneen naapurin aita, aidan rakennus. Ei ole riittävästi tarkastajia ja näin ollen ei riittävästi tehdä tarkastuksia tällaisille työmaille. Suurin osa pimeästi tehtävästä työstä tehdään nimenomaan tällaisilla pienillä työmailla. Toki sitä tapahtuu isommillakin työmailla, mutta suurimmaksi osaksi pienissä hankkeissa – tehdään pimeää työtä. No sitten sanktioista, rangaistuksista seuraavaksi. Jos havaitaan, että joku ei noudata sääntöjä, niin luonnollisesti tarvitaan rangaistuksia. Ja täytyy rangaista sillä tavalla, että ei voida hyötyä sitten siitä, että lainsäädäntöä ei ole kunnioitettu. En vastusta sanktioita, mutta olen sitä mieltä, että ensisijaisesti täytyy informoida, neuvoa yrityksiä, jotta ne pystyvät sopeuttamaan tilanteensa lainsäädäntöön. <clears throat> Yritän puhua lyhyemmin, alittaa kahdeksan minuutin rajan, joten johtopäätöksiin. Ensisijaisesti näen työpaikkatarkastukset ikään kuin kumppanin roolissa työpaikoilla. Kun ajattelemme työlainsäädäntöä, rajat ylittävää työtä ja myös turvallisuutta ja terveyttä, niin ennen kaikkea PK-yrityksissä, joita minä itse edustan, tarvitaan päteviä henkilöitä, jotka voivat auttaa yrityksiä lainsäädännön täytäntöönpanossa. No sitten valvonnasta, kyllä. Valvontaa tarvitaan, valvontakäyntiä tarvitaan, mutta niitä tarvitaan nimenomaan pienillä työpaikoilla. Siellä on suurimmat puutteet. Ja sanktioiden suhteen, jos havaitsemme, että yritykset, työntekijät tai niin sanotut itsenäiset ammatinharjoittajat eivät kunnioita lainsäädäntöä, ei, eivätkä määräyksiä terveydestä ja turvallisuudesta, niin sanktioita täytyy sitten asettaa sillä tavalla, että ne eivät voi hyötyä tekemästään rikkomuksesta. Kiitos. Kiitos. Kolmas asiantuntijamme on Heinz Fritsch. Hän on Työturvallisuusvastaava IG Metallista Saksasta. Olkaa hyvä, kahdeksan minuuttia. Ja, vielen Dank, Frau Vos. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, IG metall kiittää kutsusta saapua tätä meistä erittäin tärkeää teemaa käsittelemään tähän kuulemistilaan. Meillä on Fritz Saksasta. Meillä on 2,3 miljoonaa vakuutettua työntekijää parissa sadassa tuhannessa eri ammatissa ja, ja yrityksessä. Nämä yritykset ja näiden, näissä työskentelevien työolosuhteet vaihtelevat suuresti. Tietysti meillä on paljon isoja yrityksiä, missä on työsuojelu todellakin hyvällä tolalla, omat osastotkin sille siellä. Ja sitten, jotka sellaisia, jotka eivät Tämä työsuojelu tarvitsekaan ollenkaan, siellä on työnantajien ja työntekijöiden edustus kohdallaan. Ja sitten on toki paljon sellaisia yrityksiä, jotka, jotka, joilla on paljon hyvää tahtoa, mutta jossa sitten uupuu osaamista tältä saralta. Omistajat ovat usein insinööritaustaisia, siltä osin vähän taitavia siinä, mutta sitten mitä tulee tällaiseen hyvin työolosuhteisiin työkuormitukseen ja sen sellaiseen, eivät ole niinkään ö, kotonaan siinä asiassa, tarvitsevat, tarvitsevat se, ö, neuvoa ja opastusta näissä työturvallisuus- ja terveyskysymyksissä. Sitten tietenkin ovat kolmanneksi ne, jotka ovat suorastaan vastahankaisia kaikkiin työsuojelutoimiin nähden. Ja ja jotka kuitenkin aika hyvin sitten selvivät siinäkin tilanteessa. Tämä on 2009 vuodelta tämä kuva. Ja siinä me saimme hyvin selville sen, että monet yritykset tarttavat työsuojelutamme vain siinä tapauksessa, kun heitä velvoitetaan ja patistetaan ulkopuolelta. Ja sitten tois, toisessa ö, mm, tapauksessa, siinä on Saksa on johtavassa asemassa. Sitten on toisaalta myöskin tarkastusviranomaisten paine Äh, <clears throat> siitä, ettei kaikkea äh, toimia ole toteutettu. Liinikään äh, itse asiassa joko perusvaatimukset tulevat tuolta toimihenkilöiden ja työntekijöiden taholta. <clears throat> Tämä tietysti sitten liikuttaa työnantajaa tekemään jotakin asian hyväksi, kun tätä painetta eri suunnilta kohdistetaan. Tämä tausta tässä on aika monitahoinen. EUn direktiivit ovat siellä Saksassa tällaisen teknisten säännösten piiriin kuuluvia. Ja se on aiheuttanut melkoisia ongelmia, koska monet, monilta osin se on aika epäkonkreettista ja tämmöistä teoreettista. Eli tässä ovat ensinnäkin nämä, nämä <clears throat> hyvän tahtoiset ja myöntämieliset, jotka itse etsivät aukkoja järjestelmissään. Sitten ovat tämä tietämättömät, jotka eivät tiedä, mitä tekisivät, jotka eivät oikein tiedä, mit, mitä tehdä. Mutta eivät periaatteessa vastusta apuakaan. Ottavat sitä kyllä ää, ottavat sitä mielellään vastaan. Sitten tämä kolmannes, kolmas ryhmä, jotka ää, haluavat kilpailu poliittista syistä ää, pitää kaikki nämä ää, asiat omanaan ja eivätkä halua mitään minkälaisia korjauksia tehdä, koska tämä dumppaus toimii paljon paremmin. Että koska nämä määräyksetkin ovat vähän epämääräisiä, niin voivat jatkaa toimiaan rauhassa. Eikä me on sitä mieltä, että tämä säännöstä Äh, tulisi ulottaa kaikkiin mahdollisiin, ähm, äh, mahdollisille aloille. Siinä ihmisen on oltava aina keskiössä, eikä voida mm, kuvitella, että, äh, että yritys on sitten jollakin tavalla paineen alaisena voisi sitten pystyä välttämään, välttämään näitä tärkeitä suojelu- ja työturvallisuusmääräyksiä. <clears throat> täytyy myöskin huolehtia siitä, että normit ja määräykset ovat mahdollisimman konkreettisia, niin että, niitä, että niistä on sikäli yksinkertainen noudattaa ja niiden, niiden noudattamista valvoa myöskin. Ja, ja ainakin saada jonkinnäköistä opastusta sitten siihen suuntaan, siihen suuntaan että näitä määräyksiä sitten ja niitä on mahdollista toteuttaa <clears throat> monen vuoden ajalta että myöskin eurooppala- eurooppalaisessa lainsäädännössä on ollut, suuri aukko. Eli, eli tämä työn kuormit, kuormittavuuden johtamat, kuormittavuudesta johtuvat sairaudet, niitä on huono, ollut, hankala ollut mitata. Ja niitä on yleisin määräyksin ollut myöskin erittäin hankala kuvata. Tämä Siis tämä kuormittavuus saattaa syntyä silti ilman, että työsuojelu toimenpitein sitä on mitenkään kyetty estämään tai mitä itse asiassa tehdä sen eteen. <clears throat> Olisi, että se, joo, kaiken, kaikkia järkevää to, pyrkiä toimia, toimimaan mm, koherentisti ja yhdenmukaisesti. Meillä on erilaisia viitteet, viitekehykset kaikille toiminnalle isoissa yrityksissä ja pienissä yrityksissä omat erilaiset säännötkin voimassa. Ja, jotta tässä, jotta ei nyt elämä olisi liian helppoa missään tapauksessa, meillä esimerkiksi <clears throat> meillä on Saksassa henkilöstöongelma myöskin tässä valvontapuolella. Tässä näkyvät tilastot 2002 vuodesta 2011 asti, missä todetaan, että tämä valvova henkilöstö ja tuo syöilytyö, terveellisyys- ja turvallisuushenkilöstö on supistunut merkittävästi. Meillä on 16 eri osavaltiota. Niissä on tapahtunut suurissa, suuria vähennyksiä suurimmassa osavaltiossa Notrain. Rhine, westfalenissa siis Äh, tässä on äh, äh, yrityksessä on, on käyty todella harvoin, eli ehkä joka kolmannen yrittäjäsukupolven aikana jonkinlainen yritysvierailu on saatu aikaiseksi, jos ajatellaan muutenkin näitä yritysvierailuja. Ovat että meillä on 120 000 yritystä, 400 miljoonasta on tutkittu vierailukäyntien muodossa, jotkut muutamaankin kertaan. johtuen, johtuen, johtuen varmaan siitä, että ovat tällaisia riskialtteiksi määriteltyjä, mutta muuten tämä työsuojelutarkastus ja työtarkastus, työpaikkatarkastuskenttä on täynnä aukkoja. Sitä ei ole suinkaan läheskään täysimittaisesti kyetty toteuttamaan. Ja tietysti ää, jossakin osavaltioissa ollaan nyt jo ylletty äärirajoille, <clears throat> että ainoastaan enää tärkeimmät ja kiireellisimmät tapaukset kyetään toteuttamaan. Ajatellaan esimerkiksi vaikka Bremenin kaupunki, että siellä, siellä ei pystytä mitään muuta kuin ihan kaikkein kiireisimmät tapaukset hoitamaan siinä, kun tilanne on todella akuutta, akuutti. Jotta työsuojelu, kun, kun ja jos työsuojelu saa paremman ja suuremman näkyvyyden Euroopan unionin lainsäädännössä, ja sitä kautta syntyy sitten selkeämpiä äh, äh, direktiivejä, joissa määrätään myöskin pakotteista ja mahdollisista sakoista. Myöskin sitten ajatellaan, ajatellen tätä, tätä psyykkistä kuormittavuutta, niin silloin ollaan jo huomattavasti paremmalla tiellä. Kiitos. Merci. Kiitos. Viimeisin vieraamme on Astresen johtaja. Olemme kuulleet teitä jo tässä valiokunnassa, kun perehdyimme Serkasin mietintöön. Silloin kyseessä olivat yritysten järjestelyt. Tekin saatte kahdeksan minuuttia puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minä olen tämän ajatushautomon johdossa, jossa pohdimme työmarkkinasuhteita Ranskassa ja Euroopassa, mutta neljän puhujan joukossa olen ainut, joka on saanut työpaikkatarkastajan koulutuksen. Tämä oli minun ensimmäinen ammattini, jossa aloitin työelämäni. Olen toiminut eri tasoilla Ranskassa ja olen ollut myös työ paikkatarkastajien liiton johdossa ja silloin pystyin luomaan Euroopan laajuista verkostoa ja tämän jälkeen aivan viime vuosien saakka olen toteuttanut, toteuttanut hankkeita Baltian maissa ja myös hankkeita hallinnon kanssa Luxemburgissa ja Belgiassa. Ja silloin käsittelimme työntekijöiden lähettämistä ja yhteistyötä julkisten viranomaisten kanssa ja aivan erityisesti työsuojeluviranomaisten kanssa. En puhu Ranskan järjestelmästä, vaan puhun tiettyistä, tietyistä haasteista, jotka minun mielestäni ovat tärkeitä kokonaisuuden kannalta, kun puhumme työpaikkatarkastuksista ja työsuojelusta Euroopassa. Ensimmäinen seikka, joka on syytä muistaa, on se, että kun puhumme työtarkastuksista, työpaikkatarkastuksista, niin me saamme ilosta tästä nämä käsitteet. Kyse on 81 yleissopimuksesta, 28 jäsenvaltiota on ratifioinut tämän sopimuksen. Eli käsitteistö tulee ilon sopimuksesta, mutta ei ole minkäänlaista erityistä, erityistä eurooppalaista viitekohtaa, oikeudellista referenssiä. Ja toiseksi tämän saman nimen taakse piiloutuu hyvin erilaisia todellisuuksia. näissä kalvoissani niin olen kuvaillut tilannetta, mutta noin laajasti ottaen meillä on kahden tyyppisiä järjestelmiä Euroopassa. On myös tällaisia välimalleja toki. Mutta sanoisin, että meillä on kaksi pääjärjestelmää. Ja karkeasti sanottuna sattumaako lienee puolet jäsenvaltioista kuuluu toiseen ja puolet toiseen järjestelmän Belgiasta. Alkaa eteläinen ja itäinen osa ja toinen osuus taas koostuu pohjoisesta ja koillis-Euroopasta. Toisessa järjestelmässä puhutaan työtarkastuksista on tällainen yleis lähtöinen yleisempi järjestelmä. Toki siellä käsitellään myös työsuojelua ja työturvallisuutta, mutta käsitellään myös palkkaa, laitonta, pimeää työtä ja niin edelleen. Eli tätä järjestelmää voidaan pitää jonkinlaisena yleisjärjestelmänä. Tässä voidaan huomioida myös, minkälaisia ammattilaisia alalla toimii. Paljon juristeja, ekonomisteja, politiikan tutkijoita ja myös työsuojeluasiantuntijoita. Sitten toinen järjestelmä hoitaa nimenomaisesti pääasiassa työturvallisuus, työsuojeluasioita. Harvoin puhutaan edes tällaisista työpaikkatarkastuksesta, vaan sitten puhutaan työsuojeluviranomaisesta tai työympäristön tarkastamisesta. Tämä ei ole aivan sama asia ja tässä on semanttinen ero, joka minusta on hyvin tärkeä. Tämän kautta määritellään myös viranomaisten toimivaltuudet, eli oikeastaan asiantuntijat ovat pikemminkin erikoistuneita työn, työntekijöitä, jotka ovat erikoistuneet työturvallisuuteen ja työsuojeluun. Sitten kun puhumme työpaikkatarkastuksesta Euroopassa, niin äh, nousee esille kattavuusongelma. Joskus pelkästään yksityinen sektori on tässä mukana, toisissa maissa taas myös julkinen sektori. Sitten käytössä saattavat olla pelkästään hallinnolliset seuraamukset, joskus turvaudutaan myös rikosoikeudellisen seuraamukseen. Puola on poikkeus tässä järjestelmässä. Parlamentti on suoraan vastuussa työsuojelusta. Yleensä äh, näin ei ole. Ja paljolti myös koulutus poikkeaa maakohtaisesti. Teidän kuulemisenne otsikkona ovat työpaikkatarkastukset, tehokkaat työpaikkatarkastukset. Korostaisin kuitenkin sitä, että me emme Euroopassa puhu työskentelyolosuhteista, vaan puhumme työturvallisuudesta, työsuojelusta, ja tämä ei ole lainkaan sama asia. Jos katsotte Eurofoundin määritelmää, niin äh, soveltamisala on hyvin laaja, käsite on hyvin laaja. Yhteinen työtarkastajien toimijakenttä on nimenomaan työturvallisuus ja työsuojelu. Ja tällä on minun mielestäni seuraamuksia sen suhteen, miten tarkastajat toimivat. Haluaisin esittää kysymyksen, onko meillä syntymässä eurooppalainen kokonaisintegroitu järjestelmä. Toki meillä on niin sanottu SLIC-järjestelmä, työpaikkatarkastajien vaikka tarkastajien verkosto. Se on tällainen varsin kevyt rakenne. Kyse on kokemusten vaihdosta, tietojen vaihdosta, käydään keskustelua hyvistä käytäntö, käytännöistä, on yhteistä kampanjointia ja on, käsitellään strategiaa EU-tasolla ja jossain määrin on käsitelty myös metodologiaa. Mutta tämä ei tietenkään ole vielä kaikki, mitä Euroopassa on olemassa. On myös muita aloitteita ja yhteistyöhankkeita. Ajattelen tässä eurooppalaisia hankkeita työntekijöiden lähettämisen tiimoilta. Meillä on myös rajat ylittäviä aloitteita, lukuisia, joissa rajat, rajan molemmin puolin vaihdetaan tiettyjä tietoja. Sitten on myös pieni koulutuslaitosten verkosto. Se on väistämättä pieni verkosto, koska tällaisia kouluja ei ole kaikissa jäsenvaltioissa. Haluaisin seuraavaksi käsitellä kysymystä, mitkä ovat päähaasteet työpaikkatarkastukselle Euroopassa. Ensinnäkin puheenjohtaja, työpaikkojen muuttuminen. Tällä hetkellä maailma on hyvin globaali, globalisoitunut. Ja yritysverkostot ja konsernit kasvavat. Alihankinta, yhteishankinta – ulkoistaminen ovat yhä yleistyviä ilmiöitä. Sitten työmarkkinoilla äh, on yhä entistä enemmän pk-yrityksiä. Kysymys kuuluukin, miten työpaikka tarkastukset voivat huomioida tämän todellisuuden muutoksen ja kenelle nämä oikeastaan kuuluvat käytännön tasolla? Yksi ongelmista on se, aivan niin kuin muutkin puhujat korostivat, katson, että toisaalta PK-kenttä useista syistä, joihin voimme puuttua keskustelussa, mutta täytyy muistaa myös monikansallisten yritysten valta-asema. Sitten työlainsäädäntö ja säännöt ovat muuttuneet ja kehittyneet. On puhuttu kovin paljon työsuhteiden moninaistumisesta. On freelance-työtä, laitonta työtä, laitonta työtä, työntekoa ja sitten on myös erilaisia standardeja, yksityisiä ehtoja, jotka eivät oikeastaan toimi oikeudellisissa puitteissa, taikka sitten niitä on luotu työmarkkinaosapuolten kesken, toki työtarkastajien valvonnassa, mutta heillä ei näihin välttämättä ole todellista toimivaltaa. Miltä pohjalta työtarkastukset toimivat, minkä tyyppisiä sanktioita jatkossa on tulossa ja minkälaista täydentävyyttä voidaan saada toimin, toimijoiden välille. Lähtisin liikkeelle muutamasta kommentista, jotka, jotka liittyvät nimenomaan tällaisen kokonaisintegroidun järjestelmään. Meillä on toki intressi saada aikaiseksi integroidumpi järjestelmä, koska työvoima liikkuu, sopimukset ovat yhä erilaisempia ja sitten eri maissa noudatetaan erilaisia standardeja monikansallisissa yrityksissä ja täytyy muistaa myös sosioekonomiset tekijät. Työpaikkatarkastukset toteutuvat hyvin hajanaisesti Euroopassa. Niitä toteutetaan kansallisesti, äärimmäisen pitkälti kansallisesti, ja ne ovat hyvin pitkälti eh, erillään eh, todellisuuden muuttumisesta. On eh, psykososiaalisia riskejä, joita juurikaan ei huomioida. E, kuitenkin työ paikkatarkastajat tai suojelutarkastajat olisivat etulinjassa havaitsemassa tällaisia muutoksia ja riskien kasvua. Kyllä me tarvitsemme rajat ylittävää toimintaa, äh, mutta SLIK ei riitä. Tarvitaan yhteisiä tietopankkeja, koulutusohjelmia, jotka todella ovat yhteisiä. Tarvitaan foorumeita äh, näkemysten vaihdolle. Tällaisia toki on jo joitain, ne ovat varsin byrokraattisia, mutta niitä pitää kehittää paljon pidemmälle. Kyse ei ole pelkästään lähetetyistä työntekijöistä, vaan yleensä työolosuhteista. Tarvitaan paljon innovointia myös metodologian alalla ja sanktioissa. Ja tähän voin päättää oman puheenvuoroni. Suurin osa tarkastajista esimerkiksi toimii niin, että sanktiot muodostavat vain yksi prosenttia heidän toiminta-alastaan Ranskassa. Mutta sitten tämä vaikuttaa koko kenttään. Jos sanktiot eivät ole tehokkaita. Ajattelen tässä suuria yrityksiä ja konserneja. Jos sanktiot eivät ole tehokkaita, niin sitten tässä kyllä äh, haukataan liian suuri pala. Tällä konstilla se ei onnistu. Onnistuitte keskeytyksettä ylittävän puheaikanne. Onnittelut siitä. Eli ovatko sitten tarkastajat viimeisiä, jotka ovat havainneet nämä psykososiaaliset riskit? kenties äh, luottoalalla sitten äh, luottoluokittajat ovat voineet havainna samantyyppistä kehitystä. No niin, sitten puhujien vuoro. Jean Lambert on ensimmäinen puhuja. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kaikkien meidän mielestämme tämä on varmasti ollut kovasti kiinnostavaa. Ja se, mitä te sanotte, työtarkastajien puutteesta ei todellakaan ole meille yllätys. Usein kun menemme valtuuskuntamatkoille eri maihin, niin voimme todeta, että pimeä työ on ongelma. Ja kun me kysymme, kuinka monta työtarkastajaa teillä on, niin e, ehkäpä puolisen tusinaa on vastaus. Tulisi ehkä pyrkiä puuttumaan tähän asiaa nimenomaan kohdentamalla ponnistuksia, tekemällä enemmän työtä sellaisten sektorien parissa, jossa tällainen riski ilmenee, olipa kyse sitten maataloustyöstä tai rakennustyömaatyöstä tai sairaalatyöstä. Ja minua kiinnostaisivat teidän kommenttinne siitä, olisiko teidän mielestänne tämä tehokas tapa toimia vähinkin resurssein. Ja mitä tulee yhteistyöhön Euroopan tasolla? niin kun me olemme yrittäneet saada lainsäädäntöä tästä yhteistyöstä, niin meillä on sanottu, että se on liian mutkikasta, ei onnistu, kaikki on liian erilaista eri maissa. Ihan ikään kuin tämä olisi jokin oikea syy vaikuttaa pikemminkin verukkeelta. Miten, onko tässä kyse resursseista vai mistä? Vai onko tässä kyse vähän yhdestä just toisestakin? Miksi tämä ei onnistu? Richard Falb, puis... Richard Falb ja Regner sen jälkeen. Jsem rád, že se o problému inspekcí konečně začalo mluvit. Ale připravme se... Hmm. Hyvä, että lopultakin on näistä työ, vaikka tarkastuksista alettu puhua. Tässä yhteydessä täytyy kuitenkin aina muistaa, että aina kun johonkin toimenpiteisiin ryhdytään, ja sellaisiin, jotka voisivat johtaa yhdenmukaistettuun mm. työlainsäädäntöön, kaikki jäsen, jäsen, jäsenmaat hilluvat oman itsemääräämisoikeutensa puolesta. Minä olen toiminut itse työsuojelutarkastajan aikoinani. Niin Ja, ja työhän on tulossa yhä prekäärimmäksi. Markkinat ovat lainausmerkeissä yhä joustavammiksi muuttuneet. Ja, ja kaikki tämä on ristiriidassa mainitsemienne ratkaisumallien kanssa. Ratkaisut ovat oikeastaan aika helppoja. Kuinka monta työsuojelutarkastajaa meillä on? Montako tarkastajaa on ylipäätänsä kussakin jäsenmaassa hommissa. Jos ajatellaan, kuinka paljon laittomia työntekijöitä on äh, esimerkiksi rakennustyömailla jossain missä tahansa suuressa eurooppalaisessa kaupungissa. Ja kun, ja, kun äh, äh, tarkastaja ilmestyy paikalle, omistaja on kiukuissaan, mutta itse työntekijätkin ovat näreissään – luulisi, että olisivat iloisia, mutta ei. Ja ihan lopuksi Sitran Sarah Myrdenin sanoen entinen Venäjän pääministeri. Yritimme parhaamme, mutta tulos oli kuten tavallista. Dankeschön. Zwei konkrete... Kiitos. Kaksi konkreettista kysymystä ensinnäkin Steinbergin perusteluosissa esittämä pointti, jossa todetaan, että työ, suojelutarkastajat voisivat ja heidän miten pitäisi keskittyä harmaan työvoiman kitkemiseen. Te olette puhuneet näistä työsuojelutoimista, vuolasti, mutta kaikkein tärkeintä on kuitenkin saada kitketyksi harmaa työvoima kokonaan, koska, koska sitten kuitenkin siellä ne ongelmat kärjistyvät tässä. Tässä on kysymys siitä, että työntekijä tarvitsee hiukan ergonomisemman kirjoituspöydän tai jotain muuta, vaan nimenomaan se, että työoikeutta noudatetaan ja perusolosuhteet ovat reilassa. Ja sittenhän vielä kysymys. Te puhutte tästä työsuojelun, työtarkastuksen, työpaikkatarkastuksen välisestä problematiikasta. Tietenkin tärkeää, että nostitte sen esille, mutta tässä on tiettyä ristiriitaa kuitenkin, kun toinen puhuja totesi englanniksi, että, että, että myöskin että paitsi, että paitsi tarkastajien paitsi huomiot eivät aina uppaa insinöörin mieleen. Eli tässä on tämmöistä pikkumaisuutta, jos ajatellaan sitä tärkeintä tehtävää, eli harmaan työvoiman kitkeminen ja niiden työntekijöiden suojelu ennen kaikkea. Thomas Händel ja sitten Benjon ja Boulon, joka on EPP-varjoesittelijä, valitettavasti on poissa. Haluaako Sari Essayah käyttää puheenvuoron? Laitetaanko listalle? Muuten ei ole EPPn puhujaa. No, Händel ja sitten Benjan. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi neljä huomiota, jotka haluan tässä nyt teille esitellä. Kysymys herra Engelsille ensinnäkin tässä yritys- ja yhteiskunnalliset säännöt, ja siellä ei juuri, juurikaan mistään hyötyä ole tällaisista säännöistä, työsuojelusäännöistä, vallankaan jos ei niitä valvota. Jos jos ei siellä, kaikki jäävät vankilaksi kirjaimiksi paperille, jos ei kansallisen, kansallisella tasolla tehdä tarpeeksi tarkastusten tehostamiseksi. Ja tässä on kysymys muustakin kuin klassisesta työturvallisuudesta, työterveys, asioista, vaan myöskin ajatellaan rikollisesta toiminnasta, jotka, joita näiden työsuojelunuoromääräysten parilla tehdään. Viime vuodet ovat näyttäneet, miten tällainen psykososiaaliset ja psyykkiset kuormitukset kasvavat työpaikoilla. Ja sitä pitäisi tietysti selkeästi osoittamaan myöskin käytännössä. Esimerkiksi tämä liittyy työpäivän pituuteen, sen sellaiseen Äh, esimerkiksi jo, jo 1830-luvulla jo Englannissa näitä, näistä asioista ensimmäiset äh, huomiot tehtiin, sitä sen kummemmin nyt yksityiskohtiin menemättä. Kumminkin minusta nämä äh, tässä työllisyysvaliokunnan mietinnössä mainitaan myöskin yritysten yritysten alihankkijat, äh, koska usein, usein jotkut, jotkut tuotteet äh, valmistuvat äh, joko systemaattisesti tai tai sanotaan, jos ajatellaan kokonaiskuvaa laajemminkin katsottuna, niin alihankkijoiden toimesta, jotka eivät tuon taivaallista välitä mistään työsuojelutoimista. Ja, ja, ja silloin täytyy aina muistaa sitten, että tässä tämä varsinainen työn tilaaja oli sitten vastuussa myöskin näistä alihankkijoistaan. Sitten uusista, uusista organisoinnista välttämättä ole mitään hyötyä. Minä olen Bayerista lähtöisin. Jos siellä ajatella e, e, ministeriä pyrkii mahdollisimman yrittäjäystävälliseksi minä on, joskus kävin inkognito tällaisessa tarkastus mukana, ja siinä, siellä kun oli jotain todennut, että, että, että ei jaa, ai tällainen ongelma, sieltä täytyy vähän tarkemmin katsoa ja näin poispäin. Eli se on koko tämän työn järjestäytymisen organisoimisesta kiinni. Siellä sitä tarvitsee terävöittää huomattavasti, ettei tällaista huolettomuutta voi esiintyä. Ja sitten mitä tulee näihin työn tarkastajiin, työsuojelutarkastajiin, niin pitäisi neuvoa, opastaa ja, ja ohjata. Engels, ehkä ymmärsin teidät väärin. Jos menen, menen, menen esimerkiksi katsastusasemalle tutkituttamaan autoni ja sieltä sitten katsotaan nämä kaikki puutteet auton ja sitten kysy, mm, kysyä, että, että, kysy sitä, että, että, että, että että sitä voi korjata, niin se on aika tyhmä kysymys. Sitten katsastusmielellä ruvat saalta ehdottamaan, ei se heidän asiansa ole tietenkään. Eli, eli meidän pitää sen tarkastuskapasiteettia parantaa ja huomata, jos ajatellaan tämän, tästä tällaisia nämä kaikki henkilöstöt, jotka ovat siellä töissä, esimerkiksi vaikka yritysneuvostoissa, niin eh, heillä ei välttämättä ole tällaiseen pätevyyttä ollenkaan, vaan tarvitaan erikoisihmiset. Ehkä ymmärsin kuitenkin väärin. Benjon. Ja sen jälkeen minä itse muutaman sanan ja vielä esittelijä. <clears throat> Just a couple of comments. Kiitos, pari kommenttia vain. Minulla nyt ei ole mitään vahvaa näkemystä siistä toimiiko tällainen integroitu järjestelmä paremmin vai toimiiko spesialisti, äh, spesialistien järjestelmä paremmin. No jälkimmäinen ei kuitenkaan välttämättä suoranaisesti äh, toimi työ- ja turvallisuusasiantuntijoina. UKssa meillä on vero- ja tulliviranomaisten järjestö, jonka tehtävänä on kitkeä juurineen pimeä työ. Sehän on heidän etujensa mukaista, koska jos työ tehdään pimeästi, niin silloin ei verojakaan makseta. Ja heillä on myös muitakin toimia ja tehtäviä. Osa työtarkastuksesta tapahtuu siis näiden tulli- ja veroviranomaisten kautta. Meillä on myös terveysviranomaisia, ympäristöviranomaisia, jotka tutkivat sellaisia tapahtumia muun muassa tehtaassa, jotka saattaisivat aiheuttaa ympäristöongelmia. Työturvallisuudesta te tiedätte, meillä on myös niin kutsuttu ACAST, joka tutkii irtisanomisia ja sen kaltaisia ongelmia. Idea on siis se, että olipa järjestelmä mikä tahansa, olipa kyseessä integroitu järjestelmä, tai eri organisaatioiden asiantuntijajärjestelmä, niin jopa tässä integroidussa järjestelmässä tarvitaan eri alojen spesialisteja, erityisasiantuntijoita. Tällä hetkellä molemmista järjestelmistä puuttuu henkilöitä. Ja kun ajatellaan pimeää työtä ja sitä, että ihmiset eivät maksa veroja, niin ehkäpä äh, jos työntekijöitä värvättäisiin enemmän tarkastajiksi, niin se jopa maksaisi itse itsensä loppupeleissä. Minulla ei ole siis juuta eikä jäätä sanottavana, sanottavana siitä, pitäisikö olla asiantuntijajärjestelmä tai integroitu järjestelmä, mutta ähm, joka tapauksessa resursseja tulisi olla enemmän, niitä ei ole riittävästi. Kiitos. Haluan valiokunnan nimissä kiittää kaikkia neljä asiantuntijamme. Me olemme olleet vaalikauden alusta saakka tässä keskustelussa mukana. Meillä on ollut oma aloite mietintö työturvallisuuteen ja terveyteen liittyen. Me emme ole halunneet puuttua työsuojelutarkastuksiin, vaan olemme halunneet nimenomaan korostaa siten, miten Euroopan unionin tasolla meidän on tiedostettava se, että Tämä on meille haaste. Ja miten voimme huomioida myös uuden tyyppiset psykosomaattiset uhat, sairaudet, jotka ovat riippuvaisia esimerkiksi stressistä. Oikeastaan haluaisin esittää kysymyksen asiantuntijoillemme suurista työmaista, hankkeista. Vaikeampi uusi tehtävä, joka on nyt tarkastajilla edessään, on näissä vk yrityksissä epätyypillisissä työsopimuksissa, mutta olen itse pohtinut näitä aiheita entistä enemmän sen jälkeen, kun kävin suurella työmaalla. Siellä tehtiin työpaikkatarkastusta ja tämä luonnollisesti yhdistyy siihen näkökulmaan, että kun kyse on lähetetyistä työntekijöistä, niin tarkastajien työsarka on entistä laajempi ja vaikeampi. Aivan niin kuin kaikki tällä muistuttelivat, niin kyse on turvallisuudesta ja terveydestä, mutta sitten on myös interferenssiä esimerkiksi sosiaaliturvamaksujen maksamisen suhteen, Minä en itse ole ollut tietenkään tarkastaja, mutta minulla ainakin on se käsitys, että noudatetaanko näitä sääntöjä ja maksetaanko esimerkiksi sosiaaliturvamaksuja, niin tämäkin olisi huomioitava. Kävimme suurella työmaalla siis vierailemassa ja otimme silloin oppia siitä, että tässä todella on kyse haasteesta, tehtävästä – ja meillähän on jo tämä Slick työtarkastajaverkosto, joka on jo olemassa ja, ja tämä oli viimeisenä lauseena Triumfin kalvolla. Hän ei sitä kylläkään ääneen sanonut, mutta meidän pitää pohtia sitä, onko tulevaisuutta myös se, että saamme eurooppalaiset työtarkastusjoukot. Ei suinkaan kyse ole siitä, että pitäisi kaikki eurooppalaistaa ja viedä vastuu kaikilta työtarkastajilta. Mutta silloin kun on tällaista interferenssiä, silloin kun kuvassa on useampi kansallinen lainsäädäntö, niin ainakin minimissään tarvitaan äh, hyvää koordinointia tarkastajien välillä. Ja kyseeseen voivat tulla jo jonkinlaiset eliittijoukkojen kaltaiset joukot, tarkastajajoukot, jotka voisivat sitten tarkastaa tilanteita silloin, kun kyse on useamman jäsenvaltion lainsäädännöstä. Olemme käyneet keskustelua myös veronkierrosta, verovälttelystä ja niistä vahingoista, joita vaikkapa rannikoilla on tapahtunut silloin, kun on, olemme halunneet ehkäistä merten saastumista onnettomuustapauksessa. Jutta Steinruck saa seuraavaksi puheenvuoron. Hänen mietinnöstään nyt on kuitenkin kyse. Äh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Minä, äh, minulla on eri kysymyksiä eri alustajille. Herra Bekille, ensinnäkin sikäli kun olen ymmärtänyt oikein, Euroopan yhteiseen tuomioistuin on päättänyt limosa-järjestelmää vastaan, koska se sotii sitä vastaan, mitä me täällä olemme tänään keskustelleet ja puineet ja mitä muilta asiantuntijoilta kuulimme. Miten te tähän suhtaudutte? Onko siinä jotain ratkaisumalleja, mahdollisuuksia teidän mielestänne ja mitkä ovat sitten näiden Belgian järjestelmän edut ja haitat muihin systeemin nähden? Sitten tämä rajat ylittävä kokemusten vaihtohan on, on erittäin puutteellista, vaikka siihen onkin viitattu monen, monen otteeseen. Monet jäsen, jäsenmaat päättävät tarkastustoimensa sitten omien rajojensa sisällä puolelle, tai jättävät ne sinne. E-, eikä, eikä, vaikka joskus on tietysti välttämätöntä naapurimaasta jotakin tietoja hankkiakin, jotkut totesivat, että yhden, toista maan työsuojelutarkastajat ovat allekirjoittaneet tällaisen yhteistyösopimuksen. Onko siitä sitten ollut jotain iloa? Onko myönteistä kehitystä havaittu? Engels totesitte, että koulutusta ja ammattipätevyyttä uupuu. No, no täällä sitten täällä e, e, nimenomaan äh, todettu, että tällainen työsuojelu toimi on kuormittavaa PK-sektorille, koska sinne on paljon byrokratiaa, niin paljon mukana. Äh, pidättekö te tärkeänä, että, että meillä Euroopan tasolla pitäisi jonkinnäköistä koulutuksellista vastuuta sitten olla tässä, niin että saisimme asiat äh, sitä kautta paremmalle tolalle? Niin ikään viittasi pieniin, pieniin rakennustyömaihin ja siellä suoritettaviin tarkastuksiin esimerkiksi. Minä esittelijänä kommentoisin sitä ja kyselisin, että miten tämä teidän mielestänne voisi onnistua, miten saataisiin sitten kattavasti taisteluksi paitsi harmaan työvoiman käyttöä vastaan, myöskin sitten toisaalta valvotuksi valvo, valvoa tätä no, työsuojelun määräysten noudattamista. Fritsellekin kysymys puhuitte työ, turvallisuus, turvallisuus ja terveyskysymykset, ja sinne pitäisi puhua enemmän kiinnittää nykyään huoma, huomiota psyykkiseen kuormitukseen, millä tavalla se voisi käytännössä tapahtua. Euroopan tasollahan ö, me, meillä esimerkiksi ö, Vilpaan virastossa on sellaisia ennaltaehkäisymalleja kehitelty. Miten tämä sitten tarkastajien toimesta voisi edetä tämä asia? Triumphalle kysy, kysymys. Ymmärsin teidät niin, että teistä, kun markkinatkin ovat eurooppalaiset, työmarkkinatkin ovat eurooppalaiset, me tarvitsisimme eurooppalaisia työpaikkatarkastuksia myöskin tulevaisuuden välineenä, niin että se olisi, ne olisivat velvo, että siihen sisältyisi tiettyjä velvoitusta ja olisi tällainen integroitu Euroopan laajuinen järjestelmä. Ymmärsinkö tässä teidät oikein? No hyvä. Kaikki varmasti tarvitsisivat puoli tuntia vastaukseen, mutta saitte vain viisi minuuttia. Ensin puheenvuoron saa Ludo Beck. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Vastatakseni tähän kysymykseenne, niin me olemme kyllä saaneet tuomion Euroopan unionin tuomioistuimesta tästä Mimosa-osiosta. Me pyysimme lausuntoja tietyistä määritelmistä ja siitä, miten riip- yksityiset ammatinharjoittajat tulevat Belgiaan tuomioistuimen päätös oli se, että me pyysi, kysyimme liikaa, me pyysimme liikaa. Mutta meillä oli jo belgialainen lainsäädäntö. Ja kun ajatellaan niitä työntekijöitä, jotka lähetetään Belgiaan, niin heidän osaltaan oli olemassa tuomio. On kuitenkin erittäin tärkeää, että me voimme torjua sosiaaliturvapetoksia. Erityisesti kun ajatellaan itsenäisiä ammatinharjoittajia. Tämä oli ensimmäinen kysymys tai vastaus siihen. Ja toinen kysymys, joka esitettiin, liittyy siihen, että työtarkastajat lopettavat tarkastuksensa ja tutkimuksensa alueensa rajalla. Ja siksi me yritämmekin mahdollisuuksien mukaan saada aikaan yhteistyötä muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa, saada näiltä tietoa. Ja meillä on jopa kahdenvälisiä sopimuksia, jotta voimme vaihtaa tietoa keskenämme. Ja siksi ihan alussakin sanoin, että on erittäin tärkeää se, että saadaan hyvää tiedonvaihtoa kaikkien maiden välillä. Minä en usko tällaisen yleiseen inspektoraattiin siihen, että on yleinen tarkastusyksikkö, vaan puolan sitä, että on erikoistuneita, erityistyneitä yksiköitä, jotka sitten saavat online tietoa tietopankista toinen toisiltaankin. Täällä, täällä estettiin kysymys myös Brykkästä ja sen organisaatiosta. Meillä on kokemusta, me saamamme kokemus on sellaista, että työtarkastusjärjestelmistä on hyviä kokemuksia. Myös työtarkastajien metodit ovat osoittautuneet hyviksi. Merci, François Engels. Hansu Engels. Kiitos puheenjohtaja. Viisi minuuttia sain aikaa. Onko tämä viisi minuuttia per kysymys vai kaiken kaikkiaan viisi minuuttia? No, yritän puhua lyhyesti. ich nehme an, des deutschen Kollegen, den nicht so richtig weiß, ob er mich verstanden hat oder nicht. Anteeksi, äh, en sitä Saksan tilannetta sen äh, tarkemmin äh, tämän Suomen. Tämä Äh, ammattitaito ja äh, äh, tietotaito ja tämmöinen, kaikki sisältyvät pelkästään siihen, että minkä verran pystytään valvontaa, siihen sitten liittyviä rikkomuksia paljastamaan ja sitten mahdollisia sanktioita määräämään. Jos ei riitä, että toisen sanotaan, että, että, että, että tämä menee nyt väärin, Pitää, ei se, se riitä. Pitäisi pystyä sanomaan, että näin pitäisi tehdä. E, e, aina, ainakin äh, sitten on pystyä kertomaan se hänelle tällä kyseisellä henkilölle, kenen puoleen pitäisi kääntyä, joka sitten sanoisi, miten tämä pitää, pitää tehdä. Se on sitä ammattitaitoa. Minusta on minusta tämä on kuitenkin näin yrittäjän kannalta myönteisempää ja ja, ja tällainen, tässä työn tarkastajan rooli olisi tällainen välittäjän ja opastajan rooli mielestään, mielestäni. Ja tietysti tarkastuksia on tehtävä, se on selvä, mutta sitten pitäisi olla joku, joka sitten tietää, miten pitäisi toimia tietyissä tilanteissa. Sitten suurten työpaikkojen ongelma ce que j'ai dit, oui, effectivement, je crois. Se, mitä totesin suurista tarkastuksista suurilla työpaikoilla, työmailla, ne toki toimivat paremmin. Mainitsitte sosiaaliturvamaksut ja sitten kun on tällaisia täsmäiskuja, niin ne usein tehdään yhteistyössä esimerkiksi sosiaaliturvaviranomaisten, kenties poliisi- ja tulliviranomaisten kanssa. Kyseessä... Nyt joudun keskeyttämään teidät, yleensä en näin tee. Steinrukin kanssa kävimme paikalla ja siellä oli tapahtunut useita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ennen kuin sitten tämä ongelma nostettiin esille. Ja oikeastaan aktivisti sitten oli lähtenyt liikkeelle ja halusi tukea puolalaisia työntekijöitä. Kyseessä oli Atlanko Flamanvillissä. Puhutaan nyt asioista oikealla nimillä. Kyllä monissa muissakin tarkastuksissa sama tilanne on tullut esille, samantapainen tilanne on tullut esille. Meillä on huoli mielessämme, kun olemme nähneet, mitä tapahtuu konkreettisesti. On esimerkiksi tarkastaja, jolla on tietynlainen perinne hyvistä käytänteistä ja kuitenkaan tämän tyyppisiä tilanteita ei sitten ole havaittu. Ja olemme erityisen huolissamme sen takia, että usein täällä Euroopan parlamentissa me vetoamme suurhankkeiden puolesta, infrastruktuurihankkeiden puolesta. Ja sitten me kuitenkin havaitsemme, että työsopimustasolla tehdään tällaisia tilapäisiä sopimuksia, eivätkä ne niinkään oikeudellisesti ole tiukkoja kuin muun tyyppiset sopimukset. Ikävä kyllä jouduin teidät keskeyttämään. Katson kuitenkin, että kyllä tämä kansallisesti, kansallisella tasolla toimii. Tämän halusinkin toiseksi todeta. Suuri ongelma, joka jo iltapäivän aikana on tullut esille, on se, että yhteistyössä on puutteita rajat ylittävästi. Jos puhutaan vaikkapa puolalaisista työntekijöistä, niin pitää paikkansa, että sosiaaliturva järjestelmä ei tunne eri maiden työntekijöiden olosuhteita. Meillä on tämä Slick-verkosto, mutta siinäkin on sitten johtajia, jotka tekevät yhteistyötä mutta käytännön tasolla tarvittaisiin todellakin yhteistyötä. Ihmiset eivät tunne toisiaan, ei ole järjestelmää, ei ole puitteistoa, rakennetta, ei ole tietotekniikkaa. Eli tässä todella on suuri ongelma. Kun puhutaan työntekijöiden lähettämisestä, niin sitten puhutaan avoimista ja suljetuista listoista. Kyllä te nämä asiat tiedätte. Minä henkilökohtaisesti katson, että jos meillä olisi sellainen järjestelmä, että jollakin tavalla saisi käyttöönsä, saisi pääsyn tietoihin myös alkuperämaassa, niin tämä auttaisi sekä sosiaaliturvaviranomaisia että myös työsuojeluviranomaisia. Ja sen valtiotasolla tämä toimii varsin hyvin. Tietysti myös voi olla alueellisia tarkastuksia tai alueellisia tarkastuksia riippuen valtion rakenteesta, mutta Euroopan tasolla todella meillä on ongelma. Ich sehe da als einziges Mittel äh, eben nur das. Mitä sitten tulee näihin pieniin rakennustyömaihin, niin sanotaan, että äh, tietenkin niitäkin on valvottava ja äh, sehän se on törmätäisin ongelmaan, johon juuri äsken viittasin. Eli että kun meillä on sen verran vähän väkeä palveluksessamme niin, ja sillä on aika, äh, me emme siellä kuutta, kuutta ihmistä voi omin päin tuolla ravata tarkastamassa jotain pieniä rakennuskohteita noin sattumavaraisesti, että pitäisi sekä kansallisesti että kansainvälisesti olla mahdollista, että, että, että yksi tarkastaja vierailee jollakin, kun hän vierailee pienellä rakennustyömaalla, hän voi sitten myöskin pyytää avukseen jotain kansainvälistä apua e, ja katsoa sitten, että että onko, onko tämä henkilö tai onko, onko tästä jo aiemmin tehty jonkinnäköisiä ilmoituksia tai onko se jotain muuta taustatietoa olemassa. Sitten näiden tarkastajien ammattikoulutus ja tepöttäminen. En tiedä, pitäisikö siihen sitten tarttua eurooppalaisella taholla, että koulutus on tämä ja tämän näköistä oltava. Se tietysti itse tarkastuksissa huomataan, että, että juuri ne ihmiset puuttuvat, jotka tarvittaisiin antamaan riittävää neuvontaa ja tarkastamaan oikeita asioita näissä, tässä koulutuksessa ei välttämättä, ei aina osata opettaa oikeita asioita. Kiitos. Hans Fritsch. Ja, <clears throat> ich versuche mich kurz zu fassen. Pyrin puhumaan lyhyesti. Tässä on koko joukko äh, kysymyksiä, tärkeitä kysymyksiä. Ensinnäkin äh, siitä, että riittääkö, että tarkastetaan vain riskiyritykset. Äh, ei, ei se tietenkään ihan nyt niin tarpeetontakaan ole näitä riskejä yrittää analysoida. Se niin yksinkertainen olla vasta Meillä on äh, Pohjois-Saksassa äh, kanssa yritys, äh, on, pysty, yrittää, niin siinä on tarkoitus esimerkiksi polttaa näitä jätteitä ensimmäisessä sopimuksessa suhteessa on, siinä oli kaksi suurta tällaista nosturiautoa ja äh, pari puskutraktoria äh, äh, sitten hankkinut. Sitten on kuitenkin yksi yrittäjä, jolla oli vain yksi tällainen nostari, nosturi ja, ja sitten toisessa, toisella kolmannella urakoitsijalla oli sitten enää ainoastaan tällainen nosturiauto, jossa oli yksi tällainen lava, mistä näitä hommia hoidettiin. Siinä sitten sattui vakava onnettomuus ja sen vaikea sitten tietysti tämä syyllinen löytää, oliko se sitten tämä tilaaja vaiko sitten näitä nämä oli hankkijat. Tässä oli kysymys riskaabelista hankkeesta, ei mikään pieni rakennustyömaa kuitenkaan ollut, mutta tässä siellä vasta työsuojeluviranomaiset tarttuvat asiaan vasta siinä vaiheessa, kun ambulanssi oli matkalla sairaalaan. Mitä sitten tulee näihin euro- eurooppalaisiin, Euroopan laajuisiin tehtäviin ja velvollisuuksiin, tässä varmaankin sitten henkilöitä olemassa, jotka voivat sitten yhdessä samalla tasolla noudattaa sitten samankaltaista filosofiaa esimerkiksi sinne tarkastuksissa. Ja vaikkapa e, raja-alueellahan voi olla hyvinkin e, erilaiset näkemykset siitä, miten tätä työsuojelua, tarkastusta ja työpaikkoja ylipäätänsä valvotaan. Ja se on sitten tietysti näiden toimien, toimintojen lähentäminen hyvinkin tervetulta. Miten sitten tulee tähän psyykkiseen kuormitukseen? välttämättä tämä on asia, jota ei, ei, ei hirvittävästi nyt lisää pätevyyttä tarkasteltakaan vaadi. Tämä on klassiset syyt siellä taustalla, liian suuri työn kuormittavuus, pitkät työpäivät ja pitkät työmatkat ja näin päin pois. Ja sitten tietysti tässä tieto, tiedon puute ja tietty, tietysti myöskin nämä asiakassuhteet ja kaikki tällaiset suhteet, kaikkihan tämä sitten johtaa tällaiseen kierteeseen, nämä, nämä nykyiset määräykset, säännöt, esimerkiksi direktiivit, eivät tätä välttämättä ole riittävästi ota huomioon. Me olemme Saksassa tehneet ehdotuksen, jossa on koko joukko näitä osavaltioita on jo ottanut käyttöön, käyttöönkin. Eli että, että, että, että siinä on selkeät ohjeet, mitä Eh, mikä on hyödyllistä ja toimintaa, mikä on, on hyödytöntä, eikä tarvita mitään psykologista koulutusta eikä sellaisia välttämättä sinne, vaan sinne nähdään selkeästi tällaiset ennakoitavissa, paljastuvat tällaiset ennakoitavissa olevat työsuojelurikkomukset ja väärinkäytökset. Kiitos tästä hienosta suorituksesta. Viisi minuuttia. Ja sitten herra Triumph. Um. Je voudrais répondre essentiellement à la question qui m'a été adressée. Vastaan itselleni esitettyyn kysymyksen nimittäin integroituun työtarkastusjärjestelmään. Siitähän puhuin omassa esityksessänikin viimeksi. Sanoisin pari asiaa. Ensinnäkään kyse ei ole siitä, että huomenna yhtäkkiä jo tämä suuri eurooppalainen koneisto korvaisi kansalliset koneistot. Mutta mutta on selvää, että tällä hetkellä on rajat ylittäviä haasteita, jotka edellyttävät eh, Euroopan tasoista tarkastustoimintaa, jota tämänhetkiset eh, elimet eivät voi toteuttaa. Ja vaikuttaa siltä, että on tarpeen tehdä neljä asiaa. Ensimmäinen. Täytyy määritellä eh, tehtävät, ei välttämättä juridisesti, eli mitä Euroopassa työtarkastuksella tarvitaan ja tarkoitetaan, koska tämän het- tällä hetkellä emme ole vastanneet eh, kysymykseen. Tällä hetkellä eh, puhutaan kyllä työterveydestä ja turvallisuudesta, mutta su- suurimmassa osassa tähän toimintaan ei investoida riittävästi energiaa. Eli meidän tulisi kohdentaa toiminta työoloihin ja tulisi, ja vastatakseni Jean Lambertin kysymykseen, mielestäni työtarkastajien tehtävien tulisi keskittyä myös työoikeuteen. Toinen asia. Minusta vaikuttaa siltä, että tarvitaan paljon enemmän koulutusta. Minusta vaikuttaa aika oudolta, että ei ole olemassa yhtenäistä koulutusta, vaikka meillä onkin Erasmus-koulutusta ja Euroopan laajuista vaihtoa ja sellaista. Ja korostaisin sitä, että nuoret työtarkastajat ovat täysin valmiita tämänkaltaiseen yhteiseen koulutukseen. Ja sitten kolmas asia, mitä tarvitaan, ovat välineet, yhteiset välineet ja korostaisin kahta seikkaa. Ensinnäkin, työtarkastajat eivät voi nojautua päätöksiin, jos ei ole Euroopan laju, laajuista lainsäädäntöä eri vastuista. Tiedän, että tässä on kyse muistakin asioista, mutta tehkäämme täysin selväksi se, että meillä ei ole tällä hetkellä riittävästi välineitä edes kansallisella tasolla, saatikka eurooppalaisella. Ja hyvä puheenjohtaja, tässä meillä on aikamoista työmaata edessämme, mutta me emme voi alkaa tehdä työtä, jos meillä ei ole esimerkiksi alihankinnasta äm, sääntöjä. Ja sitten vielä yksi asia eli neljäs asia. Minusta vaikuttaa siltä, että tämän päivän työtarkastusjärjestelmän täytyy pohtia nimenomaan sitä, mikä on haavoittuvaa tässä tänä päivänä. Ketkä työntekijät, mitkä työpaikat, mitkä yritykset ovat kaikkein haavoittuvaisimpia tällä hetkellä. En tiedä, saadaanko huomisesta alkaen jonkinlainen eurooppalainen järjestelmä Kuitenkin tällä hetkellä on niin, että työtarkastustoiminta on nurkkakuntaista. Sitä ei ole, se ei ole järjestäytynyttä niin, että se voisi toimia ja puuttua sellaisiin ilmiöihin, jotka liittyvät talouden kansainvälisiin ilmiöihin ja ylipäänsä muuhun kuin työterveyteen. Y compris sur Kiitoksia. Niin, tämä yhteisvastuu ja yksittäinen vastuu. Tämä valiokuntahan neuvottelumandaatin yhteydessä, kun kyse oli lähetetystä työntekijöistä, hyväksyi, teki päätöksen, ja tämä on äärimmäisen kiistanalainen päätös. Tämän valiokunnan päätös oli sellainen, joka menee pidemmälle kuin mitä komissio alun perin ehdotti. Tästä aiheesta kyllä varmasti neuvotteluissa vielä keskustellaan pitkä, pitkäänkin. Aamupäivällä PK-yrityssektorin edustaja kritisoi vahvasti parlamentin kantaa ja esittelijän kantaa. Eli tämä on todella ajankohtaista keskustelua ja menee pitemmällekin kuin mitä pelkästään työpaikkatarkastuksiin. Tämä valiokunnan jäsenten nimissä, vaikkakaan järin suurta joukkoa meppiä ei ole paikoilla. Haluan kiittää kaikkia neljä puhujaa ja toivon, että esittelijä on jatkossakin teidän kanssanne yhteyksissä, jotta voitte vielä argumentteja kehittää ja vielä eteenpäin tämän oma aloite mietinnön yhteydessä. 25. ja 6. syyskuuta käsittelemme tarkistuksia. Nyt on lainsäädäntökauden loppu, joten aikapaine on kova. 10. lokakuuta on määräaika tarkistukselle 5. marraskuuta niitä tutkitaan ja kompromisseista sitten neuvotellaan ja esitellään marraskuussa 25. päivä ja sen jälkeen niistä äänestetään. 26. marraskuuta ja täysistuntoon on tarkoitus mennä tammikuussa. Tämä esityslistan kohta on näin käsitelty ja kohdassa 15 puheenvuoron saa Phil Benyon. Kyseessä on hänen mietintöluonnoksensa ja aiheena työntekijöiden rahoitusosakkuus yritysten tuloksissa. Tämä mietintö on sellainen, jossa talous- ja rahasevaliokunta on yhteistyössä meidän kanssamme ja siellä Fabrizio Pertot EPPstä on vastuussa nyt esitteli, olkaa hyvä. Yes, uh, thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tämä mietintö liittyy työntekijöiden taloudelliseen osallistumiseen ja puhun EFPstä jatkossa. Tämähän on mahdollisuus parlamentille viedä eteenpäin ehdotuksia, jotka voivat vahvistaa yrityksiä kautta Euroopan. Eli se, että työntekijät otetaan mukaan näihin osallistumisjärjestelmiin on hyväksi kaikille. Se on hyvä bisnekselle, se on hyvä työntekijälle ja se on siis hyvä omistajille ja työntekijöille, jotka usein ovat sama asia. Työn tekijöille tässä taitaa tulla jonkinlaista palaa. Mikä, mikä ääni häly täällä nyt onkaan? Ehkäpä puhelimeni soi. Niin, Eli tässä on kyse siis siitä, että tällainen toiminta johtaa usein pitkään työsuhteeseen sitoumiseen, sitoutumiseen tähän työpaikkaan, niin se usein parantaa myös voittoa, tuottavuutta. Työntekijä on halukkaampi osallistumaan koulutukseen, työnantaja on sito hanakampi antamaan koulutusta ja Tämä auttaa myös yritystä saamaan pitkäaikaista rahoitusta ja työpaikat siitä vain tulevat turvatuimmiksi. Ja ylipäänsä tällainen mm, osallistuminen tai työntekijöiden osallistuminen on aika äh, harvinaista. Kannustimia ei ole kauheasti palli, kauheastikaan. Ähm, Verokimmokkeita ei ole. Ja tässä yritämme esittää, millä tavalla nämä järjestelmät ovat toimineet. Yritämme tässä mietinnössä myös osoittaa, minkälaisia etuja siitä saattaa koitua työntekijälle ja työn, työnantajalle. Ja mm, tämähän saattaa jopa parantaa yritystoimintaa entisestään. Haluamme pohtia, miten tällaista toimintaa voidaan helpottaa pk-yrityksissä – ja tarkastelemme Espanjan esimerkkiä Sociales Laborales-järjestelmää, anteeksi ääntämiseni, sanoo puhuja ja tulkki, siitä minkälaisia parhaita käytänteitä on olemassa. Tarkoitus on saada aikaan puitteet, jotka eivät ole sitovia, mutta jotka voisivat auttaa tällaisten järjestelmien toteuttamista. Ensinnäkin halutaan, että nämä järjestelmät olisivat sellaisia, että niillä on selkeät tavoitteet niin, että yritykset voisivat pohtia, mitkä olisivat heille parhaat mallit. Toiseksi toivotaan, että järjestelmissä olisi sen verran joustoa, että voitaisiin ottaa huomioon eri tavoitteet ja eri jäsenvaltioiden eroavaisuudet. Kolmanneksi niiden tulisi olla vapaaehtoisia luonteeltaan. Työnantajien ja työntekijöiden tulisi itse saada valita, haluavatko järjestää tällaisia järjestelyjä ja haluavatko työntekijät osallistua niihin. Ja neljänneksi, näiden pitäisi olla palkan lisiä. Näiden järjestelmien ei pitäisi korvata palkkaa eikä sopimusoikeutta. Tämä on asia, josta olemme hyvin tiukkana. Ja lopuksi niihin tulisi liittyä selkeää tietoa. Työn tekijöille tulisi tiedottaa riittävästi heidän oikeuksistaan, kun osallistuvat näihin järjestelmiin. Ja sitten vielä haluaisin sanoa, että veropolitiikka, fiskaalipolitiikka ovat erittäin tärkeitä tällaisen, tällaisten järjestelmien toteuttamiseksi, mutta olemme myös sitä, että lainsäädäntötoimintaa myös tarvitaan EU-tasolle, tasolla, tai siis ei tarvita, se, se on epätodennäköistä. Ekon kollegat tekevät työtä tämän järjestelmän veroosion parissa. Me olemme järjestäneet jo useita kokouksia niiden tahojen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita tällaisista järjestelmistä ja odotamme kiinnostuneina palautetta ja odotamme, että tämä ehdotus poikii käytännön ehdotuksia niin, että tällaisia järjestelmiä alkaa tupsahdella kuin sieniä sateella. Odotan kiinnostuneena keskustelua. Evelyn Regner, et puis... Regner, ja tämän jälkeen... Donc Evelyn Regner, pour l'instant. Toistaiseksi siis vain Regner. Vorsitzende, Dankeschön an Herrn Benjamin. Kiitoksia kovasti. Kiitos herra Benjamin tästä hyvästä työstä. <clears throat> Ja ajatellen tätä työntekijöiden Mm, osallistumista yrityksen tulokseen. Sehän on aikaan eh, eritoislaatuinen hanke, koko joukko erilaisia eh, malleja käytössäkin jo. Jotkut ovat toimineet hyvin, eh, ja sitten on hyvin toimivia malleja, jotka eivät hyviä malleja, jotka eivät ole toimia, sitten on malleja, jotka eivät toimi ollenkaan. Tässä on hyvin hajanainen pelikenttä, kuten sanottu mikä tietysti edellyttää tästä. Tämä on kuitenkin hyvä pohja tälle kaikelle työllemme, vaikka tänne erilaisuus näkemyksiä onkin. Tämä 28, 29. järjestelmä idea on aika, aika hyvä idea. Se on erinomainen ja se on vapaaehtoinen malli ja kannattaisi ehkä tarkastella sitä lähemmin, kun ei sitä oikeastaan ole mitään kokemuksia ei välttämättä parhaimmasta ratkaisusta ole vielä tietoa. Ja tietysti lähen äh, jäsenmaat äh, varmaankin sitten ovat siinä, et, siinä mielessä etulinjassa, että se voivat siellä sitten parhaita käytäntöjä selvitellä. Ja ka- kaikki nämä eri ko- kokemukset sitten kootaan yhteen. Ja että ylipäätänsä äh, tästä pitäisi tiedottaa ja valistaa laajemmin kenties, kenties jopa jonkinlainen budjettikohta saada sitten eh, komissiolle, komissiolta jonkinlainen kampanjan, jonkinlaisen kampanjan käynnistämiseksi, niin että sitten saataisiin eh, todellakin eh, työntekijät osallistumaan paremmin näihin yrityksen taloudelliseen tulokseen ja katsoa sitten, mitä, mitä, mitä siitä voidaan, voidaan aikaan saada. Venio nosti esille myöskin verotuskysymykset, se on niin keskeinen kysymys, siitä ei päästä yli eikä ympäri, kun me tällä eurooppalaisella tasolla lähdemme tätä lähestymään. Jos jäsenmaat eivät pysy, pääse äh, ratkaisemaan, silloin tämä 89. järjestelmähanke ei ole välttämättä äh, kuitenkaan äh, kovinkaan raskas jos ajatellaan sitten tätä forum shoppingia, mahdollisesti parhaita mm, olosuhteiden metsästämistä. Kuitenkin kaiken kaikkiaan erittäin tärkeää on, on se, että että ettei, ettei tehdä tästä sel, sel, sellaista, että, että sitä sitten työntekijäkunta alkaa sitä vieroksua. He haluavat jatkuvasti kuitenkin säilyttää tämän kuulemismahdollisuutensa ja mukana olonsa ja sitouttamisensa muilla jo olemassa olevilta. Haluaisin kohdasta 12 erikseen sanoa missä, missä todetaan, verotaan tai todetaan siihen, että ammattiliitot ovat myönteisesti lähteneet suhtautumaan tähän koko mm, hankkeeseen ideaan ja peräänkuuluttaa yhteistyötä heidän kanssaan. Tässä pitää kuitenkin olla ö, aika varovaisia, koska eivät tietenkään ammattiliitot eivät ole ihan niin maan oikopäätä välttämättä avoimia tällä hankkeella, koska painottavat, että on erilaisia malleja ja erilaisia järjestelyjä tässä joita, joita sovelletaan, ja sitä kautta sitten tietysti pitää täyt, päästä mukaan tähän toimintaan. Kenties tässä varmaan saadaan jonkinlainen uusi muotoilu, joka e, ei ole näin velvoittava. Me olemme jo varjoesittelijöiden keskuudessa pitäneet hyvin rakentavan palaverin, joka vaikutti lupaavalta. Ja. Uh, thank you, Madam Chair. I'm not, um... Kiitoksia puheenjohtaja. En ole EPPn varjoesittelijä, mutta ihan omana kommenttina niin haluaisin sanoa, että <clears throat> toivottavasti me pidämme tätä mietintöä edelleenkin ei-sitovana ja kunnioitamme jäsenvaltioiden ja yritysten subsidiariteettia, samoin työnantajien. Olen jokseenkin skeptinen kohdan 7 ja 8 osalta tällainen EU-tason malli, kun juuri kuulimme, että on erilaisia malleja. Niin no, ehkäpä parhaiden käytänteiden vaihto mm, toimisi paremmin tässä kohtaa. Ja kohdassa 11 ovat kohdat A, B ja C. No, minusta vapaaehtoinen, vapaaehtoisuutta ja ei-sitovuutta tulisi tässä kohtaa alleviivata. Kiitos komissiosta. Regen, haluatteko käyttää puheenvuoron? Merci Madame la Présidente. Euh, nous vous remercions. Kiitos puheenjohtaja. Haluamme kiittää laadukkaasta mietinnöstä. Se on samansuuntainen kuin se, mitä työtä me teemme DG Marktissa työntekijöiden osallistumisesta. Nythän kyse on pilottihankkeen käynnistämisestä ensi maanantaina. Ja siinä tutkitaan myös mietinnössä mainittavia. Toivomme, että saamme esille konkreettisia tekijöitä. Ensinnäkin kartoitamme kaikki eri, erilaiset järjestelyt eri maissa, jotta voimme huomioida eri jäsenvaltioiden erilaiset tilanteet ja sitten teemme konkreettisia ehdotuksia, jotta voimme työstää teidänkin esille nostamia seikkoja. 29. järjestelmä tai tämä rakennuspalikkastrategia otetaan myös tutkittavaksi. Meillä on myös konkreettisia elementtejä sitten esillä enemmän marraskuussa. Kun otamme huomioon nämä elementit ja kontekstin, niin voin antaakin puheenvuoron esittelijälle. Uh, kiitoksia, kiitoksia kommenteista. Käyn ne nopeasti läpi. Mitä Regnerin ehdotukseen tulee tällaisesta informaatiokampanjasta – jotta voitaisiin levittää näitä hyviä käytänteitä ja tätä ajatusta. Siitä on varmasti apua. Tätä voimme varmastikin tarkastella, eikä sen tarvitse olla pelkästään informaatiokampanja, vaan voisimme myös ihan käytännön toimijat, eli tämän järjestelmän johtohenkilöt voisivat tulla puhumaan vaikkapa konferensseihin, voisivat puhua yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita tällaisista käytännöistä. Ja tunnenkin muutamia tahoja, jotka voisivat näin toimia. 20. 29 järjestelmästä. No, täällä ilmaistiin ää, äh, epäilyksiä, muun muassa ja ilmaisi epäilyksiä ja muutkin. Ja minunkin täytyy main todeta, että että en minä itsekään ole ihan varma toteuttamiskelpoisuudesta. On sellaisia yrityksiä, jotka ovat hanakoita ylittämään rajoja, ovat eurooppalaisia yrityksiä, mutta joskus saattaa koitua ongelmia, jos on laajalti levinnyt työ, jos työvoima on laajalti levinnyttä. No minä pistin tämän mukaan vain sen vuoksi, että minusta siitäkin kannattaa puhua. Tätäkin vaihtoehtoa kannattaa tutkia ja kannattaa pohtia, onko tämä mahdollista vaikka ei. Minä haluaisin ajatella, että se on mahdollista, mutta ymmärrän tietenkin, ja heti ymmärrän todellakin, että käytännön ongelmia on. Niin, luultavasti tässä tein vain olettamuksia, mutta kyllä minusta näyttää, että UKssa meillä on myönteisempi näkemys tästä järjestelmästä. Ammattiliitot kuitenkaan eivät sitä karsasta. Yleisesti kannat ovat olleet myönteisiä. Ehkä tämän, tässä kohtaa voin äh, tarkentaa kantojani, mutta kyllä me olemme havainneet äh, myönteisempää asennetta viime aikoina. Ja äh, työnantajat ja samoin kuin työntekijät ovat äh, osallistuneet näihin äh, ostoihin erityisesti silloin, kun yrityksen pitäjä esimerkiksi ei ole löytänyt seuraajaa yritykselleen, niin työntekijöitä on kuultu, katsottu haluaisivatko nämä omistaa osan yrityksestä sen sijaan, että koko yritys myytäisiin vaikkapa ulkopuolelle, siis ulkomaille. Ja tulisi se riski, että työntekijätkin joutuvat pellolle. PK-yrityksillä ei aina välttämättä ole tällaista selkeää perimysjärjestystä. Joten kyllä tällainen käytäntö on UKssa levinnyt ja varmasti löydämme hyviä käytänteitä muualtakin Euroopasta ja se olisi hyvä, jos niitä voitaisiin koota yhteen paikkaan. Selkeästikin keskusteluille on aihetta. Määräaika tarkistuksille on 10. lokkuuta kello 12. Tutkimme tarkistuksia 5. marraskuuta, kompromissit 25. marraskuuta ja äänestämme valiokunnassa 5. joulukuuta täysistuntoon tammikuussa tai helmikuussa. Nyt voimme siirtyä kohtiin 16 ja 17 esityslistalla. Voin antaa puheenvuoron Frederik Tardenille. Hän esittelee työllisyysvaliokunnan lausunnon liikennevaliokunnalle liittyen kahteen tekstiin. Kyseessä on niin sanottu rautatiepaketti. Ensin on asetus, jolla muutetaan rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamista Ja toinen teksti puolestaan on direktiivi, ehdotus ja direktiivin 2012-34 muuttaminen rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta. Esittelijä, alkaa hyvä. Voitte esitellä meille lausuntonne. Merci madame la présidente. Chers collègues. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, jokunen yleisluontoinen kommentti, jolla voisin esitellä nämä kaksi lausuntoa. Ensinnäkin haluaisin kertoa teille, ja kenties olette perusteluosasta lukeneetkin, että en ole vakuuttunut siitä, että pitäisi henkilöliikennettä raiteilla vielä vapauttaa. Kysehän on neljännestä paketista. Meillä ei ole vielä nyt riittävästi aikaa kulunut, että voisimme tutkia tilannetta kolmannen paketin jälkeen. Meillä on tiettyjä kilpailuongelmia, intermodaalisia ongelmia. Emme ole vakuuttuneita siitä, että nyt on oikea hetki. Toki tässä voi omaksua kahdenlaista mielialaa, joko niin, että ehdotetaan lausunnossa tämän neljännen paketin hylkäämistä yksinkertaisesti, taikka sitten voi toimia hieman rakentavammin. Me olemme päättäneet antaa lausunnon, jossa esitetään useampiakin ehdotuksia. Eli pyrimme tietysti parantamaan tekstiä, vaikkakin todennäköisyys hylkäämiselle liikennevaliokunnassa on varsin heikko. Eli halusin toimia tämän logiikan mukaisesti, josta, mm, joka minusta on so, soveliampi. <clears throat> Tämän logiikan mukaisesti halusimme esittää lausuntoluonnoksen, joka muuttaa komission ehdotusta – tiettyjen elementtien osalta, jotka aivan lyhykäisesti nostan esille. Ensinnäkin työntekijöiden suurempi suojelu. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Jos tässä valiokunnassa tätä ei nosta esille, niin enpä tiedä missä. Eli työntekijöiden suoja, silloin kun kyse on työntekijöiden siirtymisestä yrityksestä toiseen, silloin kun kyse on julkista palveluista ja kuitenkin samoilla työehdoilla siirtymä tapahtuu. Tärkeää on suojella työehtoja. Olipa työntekijöiden asema, status, mikä tahansa. Suurempi vapaus kansalliselle sääntelyviranomaiselle valita tarjouskilpailu tai suora siirto. Meillä on tarkistuksia katoista ja toisaalta täydestä vapaudesta. Tämä on toinen teema-alue. Sitten kolmanneksi suurempi vapaus yhdistää holdingyhtiön eri osia. Tämä on yksi niistä uudistuksen akseleista, päälinjoista, joita komissio ehdottaa. Ja sitten täytäntöönpanon lykkääminen tämän neljännen paketin osalta. Tässä lausuntojen ydinkohdat. kun ajattelen, että ensi viikolla on jo 25. päivä tarkistusten määräaika. Toki vielä voi joitakin tarkistuksiakin tulla, joilla vahvistetaan näitä pääkohtia, mutta mielelläni kuulen kollegoiden kommentteja, jotta voimme jo arvioida sitä, missä meillä on yksimielisyyksiä ja mitä vielä täytyy kehitellä eteenpäin. Kiitos. Merci, Kiitos. Buck Schröter. Oui, merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Die äh, Einschätzung des Berichterstatters. Tämä neljäs äh, äh, neljäs rautatiepaketti mietintö on minusta aivan oikeaan osunut. Olen aivan samaa mieltä esittelen kanssa. Tässä saattaisi joutua ongelmiin paitsi asiakkaille, myöskin työntekijöille, jos näitä uudistuksia ei toteutettaisi, jos markkinoita ei avataisi, avattaisi, erityisesti tässä kun puhutaan, puhutaan työllisyysvaliokunnan nimissä, silloin tämä, nämä muut, odotetut muutokset ovat erittäin tervetulleita. Tämä tavoitteet tavoite on aivan oikeaan osunut. Ensinnäkin näiden laajasta kansallisten raideliikenteen vapauttamisesta, että siinä ehdottomasti pitää sellainen sosiaalinen dumppaus pystyä välttämään. Siinä on molemmissa mietinnöissä on tämä korostuneesti esille kaikki muut perusasiat ovat kohdallaan, mutta tämä valinnan vapaus tietysti, tietysti on yksi avainkysymyksiin. Sistä Frederik on siinä on päätynyt sellaiseen ratkaisuun, mihin aiemmin viittasi, eli että että tämmöinen torin, tor, to, vaihtoehto ei saa surkeaa mahdollisuuksia, että, että lähdettäisiin 2029 vuodesta täysimääräisesti liikkeelle. Että joka tapauksessa jatkossakin pitää olla valinnanvapaus jäsenmailla. Jäsenmailla pitää olla vapaus valita, ö, ottavatko he näitä sitten ö, suoraan, lähtevät suoraan myyntiin tai muuhun, muihin vähettäisempiin ratkaisuihin mukaan. Vuorovaikutus tai vastavuoroisuus pikemminkin on olennainen tavoite, missä myöskin sitten muut, muut maat ovat samalla aaltopituudella. Minusta tässä ei olla menty tarpeeksi pitkälle ollenkaan. Euroopassa, jossa sosiaalinen dumppaus, jossa, jossa nimenomaan suuryritykset tytäryhtiöineen ovat pääroolissa, ovat sellaisia seikkoja, jotka tällä on, on kyettävä välttämään. On myöskin otettava myöskin huomioon siis suurten suuryritysten tytäryhtiöt kiinteämmin mukaan tähän. Samoin alihankijat on vedettävä tähän hankkeeseen mukaan esimerkiksi 22, kun se oli se kohta siinä, esittele voisi kenties konkreettisemmin vielä selostaa, mistä hän tässä ajaa takaa. Se on jäänyt vähän epäselväksi meille. Sitten tähän hallintoproblematiikkaan siitä minun mielestäni markkinoiden ava, ava, avaaminen on tarpeen, mutta ei välttämättä yhdenmukaisen mallin mukaisesti. Siinä haluaisin vedota tällaisten pienille jäsenmaille erilaista, erilaisen mallin soveltamista kuin suurissa maissa on asianlaita. Täydellinen vapauttaminen ei välttämättä hoidu ihan käden käänteessä on olla erilaisia malleja. Siinä pyritään, pyritään tietenkin sitten välttämään tällaisia syrjiviä toimia toimenpiteitä valvontaviranomaisenkin toimesta. Mutta kaiken kaikkiaan nämä Fredrikin pyrkimys työmarkkinajärjestöjen kuulemiseen on hatunnoston arvoista tietenkin. Ja samoin henkilöstön siis saman tasoinen kohtelu. Samoin sitten nämä myöskin yhdenmukainen hinnoittelu jäsenmaissa voisi olla terve, tervetullutta. Kiitoksia. Kiitos. Debakker ja Schröter. Dank u wel, voorzitter. Uh, en ook dank aan de rapporteur voor zijn uh, uiteen en zijn voorstellen. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös esittelijälle esityksestä ja ehdotuksesta rohkeen sanoa, että te ette yllättyne kuullessanne, että minulla on aika luja kanta tähän mietintöön. Nyt näyttäisi olevan sellainen yhteisymmärrys, että meidän tulisi lähteä sellaiselle tielle, jolle minä en kyllä lähtisi. Pari seikkaa tai oikeastaan puhun yksityiskohtaisemmin tästä sitten, kun tulee tarkistusten esittämisen aika, mutta täytyy todeta, että rautatiet ovat kärsineet aika paljon viime vuosina uudistuksista ja minusta nähden syy on selkeä. Rautatiet eivät voi olla niin joustavia asiakkaidensa suuntaan ja siksi eivät ole enää niin vetovoimaisia. Ja siksi meidän pitäisikin optimoida rautateiden käyttö, saada mahdollisimman paljon asiakkaita tässä neljännessä paketissa. No, tämän lisäksi esittelijän kannat vaikuttavat minusta enemmän ideologisilta kuin faktoihin perustuvilta. Ensinnäkin hän puhuu sosiaalisen dumppauksen, työpaikkojen menettämisen, irtisanomisten uhista. Haluaisin tähdentää, että ne ainoat maat, joissa rautatiet todella on vapautettu, UK ja Ruotsi siis, ne ovat ainoat Euroopan maat, jotka ovat rekrytoineet lisää työntekijöitä, kun taas muissa maissa on irtisanottu. Eli tämä on mielestäni kyllä todiste siitä, että ei markkinoiden avaaminen välttämättä johda työttömyyteen ja sosiaaliseen dumppaukseen. Katsokaa vaikka lukuja, jotka liittyvät ma- palkkoihin. Keskipalkat Britanniassa ja Ruotsissa ovat korkeammat kuin vaikkapa Saksassa, joka on integroitu ja aika sul, sulkeutunut rakenne, joten ei näitä asioita voida liittää toisiinsa tällä tavalla. Minä olen hiukan epäileväinen siis esittelijän kantojen suhteen. Entäpä sitten turvallisuus? Sama juttu. Jos katsotaan turvallisuustilannetta kymmenen vuoden aikana eri maissa, niin ne maat, joissa rautatiet on avattu kilpailulle, ne ovat luokan parhaita turvallisuusasioissakin. Johdon käytänteet eivät nekään ole kärsineet Onhan selvää, että infrastruktuurin johtajan tekemä työ on eri asia kuin operationaalisen, työn, operationaalisen johtajan työ. Joten ihan selvä juttu minusta on, että nuo kaksi tointa voidaan erottaa toinen toisistaan, miten se sitten tehdään sopimuksen tai muuten. Mm, se on minulle sama, mutta joka tapauksessa näiden kahden entiteetin toisistaan erottaminen on hyvä asia. No, tässä olivat minun ajatukseni, tai ainakin osa niistä. Me haluamme esittää rakentavaa roolia tässä keskustelussa. Tiedän, että kun ö, mielipiteet menevät pahasti riskiin, ristiin, niin niitä on vaikea sovittaa yhteen, mutta toivottavasti saadaan hyvä lausunto. Haluamme, että markkinat avataan, haluamme turvallisemmat rautatiet, rautatiet, jotka palvelevat matkustajia paremmin ja haluamme parannusta ylipäänsä. Kiitos. Schröter ja Benjamin. Ja, vielen dank. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minun äh, kantani on kriittinen, niin ikään tähän äh, komission paperin, se on huono ajoitus sillä. Miksi juuri nyt sitten pitää nämä askeleet äh, ottaa meillä on mitään kokemuksia vielä koko, koko rautatiedirektiivistä. Miksiköhän näin on päätetty toimia juuri nyt sitten näitä vapauttamistoimia peräänkuuluttaa, kun mitään kokemuksiakaan meillä ei siitä vielä ole eikä ainakaan mitään näyttöä siitä, että, että laatu kohoaisi keskustoissa, tietysti paraneekin, mutta täällä äh, haja-asutusalueella tällaiset integroidut ratkaisut ovat oikeastaan ainoa järkevä äh, mahdollisuus toimia. Ensinnäkään tämä ei ole meidän toimivaltaa, me kuuluvakaan asia tällaisia kysymyksiä esitellä, esittää. Äh, tässä tietenkin työntekijöiden suojasta, suoja on meille sydäntämme lähellä, siitä ei ole minkäänlaista kommenttia tässä ehdotuksessa sitä on sivuttu ollenkaan. Me joudumme siltä löyt- sitä kautta löytää sitten ratkaisu työntekijöiden ongelmaan. Tällainen siirtymäkausi olisi ehdottomasti pidennettä, pidennettävä. Samoin myöskin näihin pois tai ulkopuolelle jääntikriteereihin sitten myöskin otettava kantaa. Kollegamme totesi äsken, että nämä integroidun ratkaisun suorat menoerät eivät myöskään ole hyvä ratkaisu. Mitä sitten tulee markkinoiden, äh, avaamis, markkinoiden avaamiseen julkisessa liikenteessä? Parlamenttihan on tästä keskustellut jo äh, pitkään äh, työntekijöiden aseman kannalta ja niin kuin äsken Bach totesi, että tähän asteinen markkinoiden avaaminen, avautuminen on johtanut alihankkijoiden käyttöön ja sitä kautta sitten siihen, että turvallisuus, varmuus, palvelujen varmuus on heikentynyt, on heikentynyt ja laatu ei välttämättä ole ollenkaan parantunut ajatellaan kaupunkiympäristöä, ma- maaseutua ja näitä haja-asutusalueita, siellä ei ainakaan tällä markkinoiden avaamisella ole mitään hyötyä. Siitä ei ole mitään hyötyä sille, sitä mitä tulee ilmastonsuojelullisiin tavoitteisiin. Toki siinä julkisen, sektor, julkisen liikenteen edistäminen on yksi päätoimenpiteistä näiden äh, tavoitteiden saamiseksi ja pyrkiä sitten käyttämään äh, tarjolla olevia mahdollisuuksia laajemminkin hyväksi. Tämä on minulle keskeinen seikka, kun muussa tapauksessa äh, julkinen, sekt- julkinen liikenne jää vain tällaisiin luksustuotteeksi, jos se jää muutaman harvan käsiin. Ja vain sitten sellaiset, joilla rahaa riittävästi, voivat sitä sitten käyttää tässä on koko joukko vielä asioita, jotka, joita on puitava. Komissiohan menee tässä yllättävän pitkälle. Ajatellaan tätä tätä keskustelua, mitä aiemmin puhuttiin ensimmäisen avauksen, ensimmäisten avausten yhteydessä, ja parlamentti totesi, että tämä ei ole mahdollista mennä näin pitkälle Äh, kun ajatellaan äh, sitä, että julkisen liikenteen on oltava kaikkien saatavilla äh, kohtuuhintaan. Parlamentti tuolloin aikana teki suuria merkittäviä päätöksiä tässä asiassa ja nyt sitten komissio on pyyhkäissyt kaiken pöydältä noin vain ja tullut omine ehdotuksineen. Se on minulle, minulle jäänyt käsitys ja tietysti liikennevaliokunnassa tätä on käsitelty vielä perinpohjaisemmin. Meidän täytyy nyt miettiä, miten me tässä asiassa voimme varmistaa, että siitä on todella jotain hyötyä. Muussa tapauksessa voimme unohtaa koko jutun. Kiitos, Benjan. Ja sitten komissio saa puheenvuoron. Benjan. Thank you. Um... Kiitoksia kovasti. Aion yksinkertaisesti aloittaa luvuin, joita Debakop esitti niistä maista, jotka ovat vapauttaneet rautatieliikenteen. Minä asun toisessa niistä. Meillähän on matkustajien lukumäärä kaksinkertaistunut sitten vuoden 2000-luvun alun noin 14 vuodessa. Matkustajien lukumäärä on kaksinkertaistunut. Me olemme niin ikään lisänneet rautatietyöntekijöiden lukumäärää. Keskimäärin heidän työolosuhteensa, työehtonsa ja palkkansakin on parantunut. Joten täällä ilmaistut pelot, ja pidän niitä nimenomaan pelkoina, ovat perusteettomia. Ja sanon myös, että me kävimme tämän saman keskustelun vuonna 1997, kun kävimme läpi tätä prosessia. Ensimmäiset kolme-neljä vuotta menivät niin, että ähm, keskustelu oli aika kiihkeä. Nyt vaikutti siltä, että pelot olivat hälvenemässä. No, se mitä komissio ehdottaa nyt, ei ole sama kuin mitä UK yritettiin tehdä vuonna 1997. Mehän kokemuksemme valossa oikaisimme monia asioita. Ja komissio ehdottaa nyt samankaltaista järjestelmää, josta mekin nyt UKssa tällä hetkellä voimme nauttia, jossa matkustajien lukumäärän kasvu on ollut korkeinta, työntekijöiden lukumäärä on ollut korkeinta, kasvanut eniten. Me olemme, mitä tulee luotettavuuteen ja turvallisuuteen, niin olemme muuttuneet huonoimmista parhaimmiksi. Eli ne, jotka väittävät, että tämä on katastrofin resepti, niin kyllä katsokaa tarkemmin. Minä voin, minulla on henkilökohtaista kokemusta siitä, että tämä lähestymistapa toimii niin julkisen palvelun velvoitteiden osalta kuin avoimen pääsynkin periaatteen osalta. Ajatellaanpa vaikka Lontoota ja Birminghamia. Ennen yksityistämistä meillä oli viisi junaa päivässä, joilla pääsi Lontooseen. Puolessa välissä piti vaihtaa junaa ja kahden osalta oli vielä bussi. Meni kaksi ja puoli tuntia, ja matkustaminen oli kallista. No onhan se vieläkin kallista, sitä ei ole vielä ratkaistu UKssa, mutta se johtuu hallituksen rahoituksen puutteesta. Ei haluta tukea, ei haluta antaa lippujen hinnoille tukia. No, nyt meillä on tämä kerran tunnissa, meillä, me, meillä menee kerran tunnissa juna. Ennen väitettiin, että ää, tä, tällaiselle ei ole markkinoita, mutta nyt maksaa noin 30 puntaa matkustaa Lontoossa ja takaisin 200 kilometriä, joten näin tapahtuu siis yksityisen, yksityistämisen jälkeen. Eli olemme tulleet tilanteesta, jossa meillä oli viisi ei-suoraa junayhteyttä kerran tunnissa meneviin juniin, jotka ovat suoria. Ainoa ongelma, joka meillä on, on se, että matkustajia on liikaa. Ja kaikki johtuu vain tästä kauheasta järjestelmästä, jossa on ö, toteutettu franchising-toiminta. Eli pelko on turhaa. Alussa me teimme virheitä, me oikaisimme ne virheet, emme palaisi enää vanhaan. Meillä on nyt paljon parempi junapalvelu kuin aiemmin, matkustajapalvelu. Ja Annetaan Ja, ja mitä tulee näihin suoriin toimeksiantoihin, niin ainoa ongelma on se, että ää, ei välttämättä aina haluta sitä, että uusia toimijoita pääsee mukaan. No minä sanon, että tähän näihin suoriin toimilupiin liittyen meidän täytyy olla kyllä kielikeskellä suuteen varovaisia. Eli tällä tavalla meidän on kuitenkin varmistettava se, että rautatiepalveluita ei keskeytetä. Me itse jopa liikennevaliokunnassa olemme tehneet useita muutosehdotuksia komission ehdotukseen, voidaanko me varmistaa sen, että komission ehdotusta voidaan entisestäkin parantaa. Ei kaikki ei ole kielteistä, siellä on paljon hyvää liittyen koulutukseen, siis junahenkilökunnan koulutukseen, ja koska kyse on ammattilaisista, niin se on ihan oikein, että heitä koulutetaan, ainakin UKssa meitä, heitä kohdellaan ammatti-ihmisinä. Junien hoitajat ovat todellakin korkeasti ammattimaista henkilökuntaa. Ja ihan lopuksi sanoisin vielä seuraavan jos me säilytämme tämän tilkkutäkkimäisen järjestelmän, niin silloin me kyllä epäonnistumme. Me emme koskaan saa liikennettä maantieltä rautateille. Me saatamme ratkaista kaikki tekniset ongelmat. Junat voivat siirtyä maasta toiseen niin, että meillä on yksi yhtenäinen rautatiejärjestelmä. Mutta kansallinen valtion protektionismi johtaa siihen, että tämä ei käytännössä kuitenkaan toteudu, koska markkinat halutaan pitää suljettuina. Minusta meidän kuitenkin pitäisi lähteä eh, katsomaan tätä myönteisesti, ehkä parantamaan tätä ehdotusta, mutta se on kuitenkin hyvä. Kiitos. Puheenvuoron saa komissio. No, kaikki meni nyt tänään pieleen. Rouvahan siellä on edustavassa komissiota, olkaa hyvä. good afternoon, I'd like to... Hyvää iltapäivää. Haluaisin kiittää esittelijä Dardenia hänen kahdesta lausuntoluonnoksestaan ja myös Bachin, De Bakkerin, Schröterin ja Benjamin kommenteista. Komissio on valinnut progressiivisen tasapainoisen lähestymistavan henkilöliikenteen avaamisen suhteen kilpailulle. Syrjimätön pääsy raide infrastruktuuriin varmistetaan niin, että jäsenvaltioilla on vielä täydet oikeudet tarjota ja huolehtia julkisen palvelun velvoitteestaan. Haluamme myös taloudellista tasapainoa vaalia niin, että vältetään se, että uudet markkinoille tulijat eivät vain kuori kermaa päältä. Sitten julkiset hankinnat mahdollistavat sen, että julkisia varoja säästyy jopa 20-30 prosenttia ja myös palvelulaatua voidaan parantaa. Ehdotus antaa jäsenvaltioille liikkumavaraa, viranomaisille liikkumavaraa, jotta voidaan määritellä kansalaisten tarpeiden mukaan liikennejärjestelmät. Ehdotuksen sosiaaliset vaikutukset totta kai ovat tämän valiokunnan heiniä ja myös esittelijän asia Johtaako tämä paketti työttömyyteen? Laskevatko palkat? Katsotaanpa faktoja. Ne osoittavat, että markkinoiden avaaminen ei tarkoita työttömyyttä, aivan niin kuin Backer ja Benjankin totesivat. Työllisyys on kasvanut 90-luvusta lähtien lähestulkoon kaikissa jäsenvaltioissa. Kahdessa jäsenvaltiossa, jotka ovat markkinansa avanneet kilpailulle, olemme nähneet, että työllisyys on kasvanut huomattavasti. Vaikutusarviot osoittavat, että markkinoiden avaaminen todennäköisesti johtaa uusiin palveluihin. Tämä tarkoittaa lisää työpaikkoja ja parempia työpaikkoja. Ehdotus myös pehmentää mahdollisia työpaikkamenetysvaikutuksia niin, että avataan vaihe vaiheelta raidemarkkinat. Direktiivin uusimisehdotus tekee mielenkiintoisia ehdotuksia. Mietinnössä ehdotetaan huomattavia parannuksia, mielenkiintoisia ehdotuksia. 1 ja 15, 4 ja 5 ja tarkistus 14 on tällainen. Komissio kuitenkin katsoo, että lukuisat tarkistukset eivät niinkään stimuloisi henkilöliikennettä. Tarkistuksissa ehdotetaan lisää joustavuutta hallintorakenteeseen jäsenvaltioissa – erottamisvaatimuksia ehdotetaan vain, jotta voidaan taata tasa-arvoinen pääsy kaikille operaattoreille. Komissio mahdollistaa joustavuuden niin, että on vertikaalisesti integroitu tai erillinen järjestelmä. Haluamme avoimuutta ja voidaan taata myös se, että intressikonflikteja ei synny. Näihin liittyvät 11 13-14 tarkistukset. 16 rajoittaisi markkinoille pääsyä ja vaarantaisi tasapainon. On jo mahdollisuuksia tarjota julkisen palvelun hankintamahdollisuuksia, jotka täytyy selkeästi määritellä. Mietintö sisältää tarkistuksia, jotka parantavat komission ehdotusta. Esimerkiksi 27 ja 25 ovat tällaisia. Sitten oli tarkistusluonnoksia, joita komissio ei voi tukea. Kun ajatellaan näiden sopimusten myöntämistä, niin e- esittelijä ehdottaa, että voitaisiin tehdä valinta joko kilpailumenettelyn tai suoran myöntämisen välillä. Komissio katsoo, että kilpailun pitäisi olla perussääntönä, kilpailutuksen pitäisi olla perussääntönä. Tämä johtaa tehokkuuden lisääntymiseen noin 20-30 prosentilla. Tämän lisäksi äh, raidemarkkinoiden tehokkuus lisääntyy vain, jos määrittelemme selkeät avoimet säännöt ja takaamme kaikille operaattoreille tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet. Kilpailutuksen pitäisi olla pääsääntönä. Asetuksessa on kuitenkin poikkeusmahdollisuuksia niin, että voidaan myös suoria sopimuksia myöntää. Tätä myös esittelijä perään kuulut ja myös äh, puhujat tänään. Poikkeusten pitäisi kuitenkin olla hyvin rajoittuneita, vain tarpeelliset poikkeukset pitäisi sallia. Pieniä sopimuksia voidaan hyväksyä myös suoraan. 10 miljoonan raja tässä ei ole suhteeton raja. Sitten esittelijän ehdotus kynnyksistä esimerkiksi liittyen 27 ja 8 tarkistuksiin. Siellä puhutaan busseista ja, ja ratikoista. Tämä ei liity välttämättä käsiteltävään aiheeseen. Sitten operaattorin muutos, sitäkään komissio ei tue. Miksi näin on? Raideliikenteen erityispiirteet ja työmarkkinoiden erityispiirteet vaihtelevat jäsenvaltioittain. Sen takia kansallisten ja alueellisten viranomaisten pitäisi voida päättää suojelevista toimista henkilöstön suhteen. Komissio on ehdottanut siirtymäaikaa aina vuoteen 2019 saakka. Jos lykätään tätä vuoteen 2029, niin ei se ole järkevää. Tästä tarkistus 31. Asetuksen mukaan sopimukset, jotka on suoraan myönnetty, myönnetty, voidaan myöntää 10 vuoden ajaksi tai jopa 15 vuoden ajaksi tietyin ehdoin. Tämä tarkoittaa, että suorat sopimukset juuri ennen kuin siirtymäkausi umpeutuu voi, voi, voivat periaatteessa tulla jatketuiksi jopa viimeisillä vuoteen 1944 saakka, jos hyväksymme esittelijän ehdotuksen. Hyväksymmekö me sen, että markkinat pysyvät suljettuina vielä 20-30 vuoden ajan? Miksi me sitten nyt juuri haluamme toimia, niin kuin Schotter kysyi? Meillä on direktiivi 2012-34 ja vastaamme nyt suoraan parlamentin pyyntöön. Lausuntoa pitäisi vielä tasapainottaa sitä lausuntoa, joka lähtee tästä valiokunnasta Taran valiokunnalle. Meidän täytyy saada asianmukaiset puitteet, joilla voimme kilpailuasemaan vaikuttaa henkilöliikenteen osalta EU-ssa. Kiitos. Haluaisin vain muistuttaa, että poliittisten viranomaisten on määriteltävä se, minkälaisen viestin välitämme tästä valiokunnasta. Eli valiokunta päättää sen, mikä on se poliittinen linja, jonka me välitämme liikennevaliokunnalle. Toki olemme tyytyväisiä komission teknisestä asiantuntijuudesta, niin että se voi selkeyttää omaa lainsäädäntöaloitettaan. Esittelijä Darden. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää eri puheenvuoron käyttäjiä jotka kertoivat tunnoistaan liittyen tähän lausuntoon, myös ylipäänsä tähän teemaan. Tämähän on mutkikas asia, arkaluontoinenkin, ja siihen ei pitäisi liikaa ympätä ideologiaa, vaan pitäisi ajatella tätä mallia, englantilaista mallia, joka on jo, joka on hyvä esimerkki markkinoiden avaamisesta. Odotan tietysti komission ehdotusta. Haluaisin myös takeen siitä, että tulipa koko, olipa kyse sitten kaikista kansalaisista ja alueista, niin saataisiin riittävät takeet avoimesta pääsystä ja myös työntekijöiden turvallisuudesta ja myös ajoituksesta siitä, mikä on aikataulu. Eikä pitäisi suunnitella muita etappeja kuin ne, joista on jo päätetty. Kieli keskellä suuta pitää olla, jotta ei unohdettaisi niitäkin kantoja, joita minä esitin täytyy kuitenkin käydä vuoropuhelua eri varjoesittelijöiden ja minun itseni välillä niin, että voidaan entisestään parantaa tätä asiakirjaa niin, että löydetään sellainen luonnos, joka tyydyttää kaikkia tässäkin valiokunnassa. Mehän, minä olen tietysti kuulolla kaikkien ehdotuksien suuntaan. Kiitos esittelijälle. Määräaika tarkistukselle 25. syyskuuta digitaalisella allekirjoituksella kello 12 saakka. Tarkistuksia katsotaan 17. lokakuuta ja marraskuussa sitten niistä äänestetään. Ja liikennevaliokunta 26. marraskuuta näillä tiedoilla ottaa asian kantaa. Näin pääsemme kohtaan 18 esityslistalla. Tatjana Stanoka saa puheenvuoron esittelijän ominaisuudessa ja hän esittelee meille 24 tarkistusta, joista keskustellaan liittyen hänen lausuntoonsa. Ei, ei, ei. Me olemme vastuuvaliokuntana tässä ja kyse on yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä. Tämä mietintö on sellainen, jossa budjettivaliokunta antaa lausunnon. Ja 24 tarkistusta koostuvat ensinnäkin kymmenestä esittelijältä ja sitten 14, äh, jotka liittyvät tähän keskusteluun, jota juuri nyt käymme. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kiitollinen varjoesittelijöilleni näistä tarkistuksista. Ja tämä, nämä ovat todella rakentavia tarkastuksia, joita olen saanut. Aloitan johdanto-osan kappaleista. Me olemme saaneet tarkistuksen kollega Castellalta johdanto-osan kappaleeseen yksi. Se on uusi. tarkastella, kertoo, että tämä on tarkistus minun omaan tarkistukseeni. Ja tässä halutaan äh, lisätä viittaus peruskirjan ja artiklaan kolme EUn perustamissopimuksesta. Olen hyvin kiitollinen edustaja Kastellaan tästä tarkistuksesta, Kastellalle tästä tarkistuksesta. Ja me tullemme esittämään kompromissitarkistuksen, joka perustuu omaan tarkistukseni yksi ja Kastellan 11. Seuraava tarkistus on esitetty kohtaan kolme. Meillä on itse asiassa kaksi tarkistusta. Tarkistus 12 Kastellalta ja 13 Harkinilta. He ehdottavat varjoesittelijöiden kokouksessa kompromissia. Se ei varmasti aiheuta ongelmia. Otamme huomioon siis molemmat tarkistukset 12 ja 13 tässä kompromississa. Seuraavat tarkistukset liittyvät johdantosan kappaleeseen 5. Ei kun johdantoosan kappale kahdeksanhan se olikin. Minä itse tein johdantoosan kappaleeseen viisi tarkistuksen, mutta Kahdeksikkoon on saatu tarkki, tarkast, tarkistus budjettivaliokunnalta. Se on samanlainen kuin oma tarkistukseni kolme. Lähes samanlainen, joten tulee olemaan helppoa tehdä kompromissitarkistus näistä. Ja voimme myös yhdistää kaksi tarkistusta kahdelta varjoesittelijältä harkenilta ja Kastellalta, tarkistus 14 ja tarkistus 15 ovat kyseessä. Ne ovat aika samankaltaisia, muutama sana, muutamia parannuksia vain sanamuotoihin. Eli täällä puhutaan kansallisista tilastokeskuksista ja unionin kontribuutiosta – en usko, että tämä on, aiheuttaa hankaluuksia. Kaikki varjoasteet voivat hyväksyä, sen, voivat hyväksyä kompromissin näiden pohjalta. Eli tarkistusten 14, 15, ja minun oman kolmoseni pohjalta siis. Johdanto-osan kappaleeseen yhdeksän olemme niin ikään saaneet kaksi tarkistusta samoilta varjoesittelijöiltä Harkenilta ja Kastellolta. Niissä viitataan sanamuotoihin, työ, taakkaan viitataan ja niin edespäin. Tämä on siis tällainen kielellinen, lingvistinen tarkistus. Kastella ehkä puhuu paremmin englantia. Joten me tulemme esittämään kompromissiin. Minä olen yhtä mieltä siitä, että teidän ehdotuksenne on parempi kuin minun komission ehdottama teksti. Ja meillä on myös Harkinilta 17, tarkistus 17. varmasti on mahdollista löytää kompromissi myös tähänkin tarkistukseen, joka koskee johdanto-osan kappaletta 9. Sitten artiklat. Niin, meillähän on myös tarkistus 18 vielä johdanto-osan kappaleeseen 12. Olen yhtä mieltä teidän kanssanne. Tämäkin on tällainen kielellinen tarkistus kastelulta. Olen ihan samaa mieltä kanssanne. Tarkistuksenne on parempi. Sitten artiklat. Minulla on oma tarkistus artiklaan yksi, siitä on jo keskusteltu. Sitten varjoesittelijöiden tarkistukset Meillä on tarkistusartiklaan 1.2 ja komission ehdotuksen 7b. Nämä ovat tarkistukset 19 ja 20 ja meillä on myös tarkistus 3 budjettivaliokunnalta. Tulemme ehdottamaan kompromissitarkistuksia varjojen varjoesittelijöiden kokouksessa. Periaatteessa minä voin nämä ehdotukset hyväksyä. Sama koskee tarkistuksia 21 ja 22, jotka koskevat kohtaa 2 artiklassa 7c, jota komissio on ehdottanut. Nämäkin ovat hyviä tarkistuksia. ja me tulemme tekemään kompromissin niiden pohjalta. Sitten kohta kolme samasta artiklasta 7c. Siihen on yksi tarkistus Harkinilta. 23 on sen numero. Tarkistus 23 on lähes identtinen oman tarkistukseni kanssa – Joten kun me keskustelimme omasta tarkistuksesta, niin varjoesittelijät olivat yhtä mieltä ajanjaksosta. Harkkin ehdotti viittä vuotta, joten se on ihan ok minusta nähden. Ja sitten ihan lopuksi meillä on tarkistus 24 EPPn varjoesittelijältä edustaja Essayahilta komission ehdotushan, siis tämähän koskee samaa komission ehdotusta 7c artiklaa kohtaa 6. Siellä komissio ehdottaa kahden kuukauden tiedotusaikaa tai ilmoitusaikaa, Essa ja ehdottaa kolmea kuukautta. Minun mielestäni voimme tukea hänen tarkistustaan. On parempi, että on enemmän aikaa. Tämä oli minun näkemykseni näistä tarkistuksista. Ja haluan vielä kerran kiittää kaikkia varjoja, varjoesittelijöitä. Kiitos tästä hyvin kattavasta katsauksesta 14 tarkistukseen. Ja nyt puheenvuoron saa Sari Essayah ja sen jälkeen muut puheet. Thank you, Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kuten ensimmäisessä käsittelyssä totesin, tai ensimmäisessä tarkastusten keskusten käsittelyssä mainitsin, äh, olin hyvin tyytyväinen tähän, seksi jätinkin vain yhden muutoksen ruksun. Ehkä ainoa oli se, että, että kenties, äh, siis komission ehdotus on hyvä, mutta kenties äh, parlamentilla pitäisi olla, olla sitten mahdollisuus vuoden ajanjaksoon, kun ennen kuin säädösvaltaa aletaan komissiolle antaa. Esittelijä, esittelijä on kuitenkin viiden vuoden kannalla. Tässä ei kannata kuitenkaan tehdä elämää liian vaikeaksi, eikä kenenkään kannata näitä muutosesityksiä turhaan monimutkaista hyvää yhteistyötä on esittelen kanssa tehty ja toivottavasti jatkuu loppuun asti. Kiitos Kostella ja hakin. Thank you very much, Madam Chairperson. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Ja sanoisin vain alkuun, että tuemme kovasti ajatusta ad hoc-malleista ja siitä, että mitä voidaan käytä EU-politiikan eteenpäin viemiseksi ja kehittämiseksi. Olen tehnyt tarkistuksia, jotka oikeastaan olivat pikemminkin yksityiskohtia käsitteleviä kuin varsinaista substanssia käsitteleviä. Muutama haluaisin erityisesti nostaa esille. Ensinnäkin tarkistus 11. Aivan niin kuin esittelijä totesi, tämä perustuu hänen aiemmalle tarkistukselleen ja sisältää laajemman viittauksen niin, että viitattaisiin perusoikeuskirjaan ja artiklaan kolme sopimuksessa Euroopan unionista. Siinä unioni sitoutuu täystyöllisyyteen ja sosiaaliseen edistykseen, eikä niinkään viitattaisi artiklaan yhdeksän, jossa vain viitataan korkeaan työllisyyden tasoon ja riittävän sosiaaliseen suojeluun. Tässä on tärkeä ero, joka on tehtävä. Toinen tarkistus jonka tein ja e johon haluan kiinnittää huomionne, on tarkistus 16. Me katsomme, että tässäkin on kyse kielellisistä yksityiskohdista pikemminkin. Ajatus työtaakasta eikä hallintotaakasta olisi soveliampaa. Jos olemme samaa mieltä niin kuin näyttää, että ad hoc mallit unionin politiikassa ovat tärkeitä, niin miksi viittaisimme niihin pelkästään hallintotaakkana? Ja sitten myöhemmin tarkistuksessa on kyse myös viittauksesta EU 2020-strategiaan. Jos sisällytämme viittauksen EU 2020-strategiaan, niin eikö tässä ole vaarana, että pitäydytään myös sen aikataulutuksessa? Monet muista tarkistuksista on kielellisiä, aivan niin kuin esittelijä totesi, en niitä käsittele, mutta Harkinin tekemät tarkistukset ovat meidän näkökulmastamme myös tärkeitä. 23 tarkistus liittyy delegoituihin säädöksiin ja se on sellainen kohta, jossa voi olla, että tarvitaan vielä lisäkeskustelua. Mutta vielä kerran kiitokset esittelijälle hänen tekemästään työstä ja mielellään varjojen kesken voimme tätä viedä eteenpäin aika suoraviivaisesti. Harkin ja sitten komission puheenvuoro Eurostatin muodossa. Tämähän on niin tekninen aihe. Harkin and um, because... Kiitoksia puheenjohtaja, koska esittelijä näin kattavasti esitteli näitä eri tarkistuksia, niin puhun lyhyesti. Kuulin, mitä edellinen puhuja sanoi tästä hallinnollisesta taakasta. Ehkä oikea suhteisuutta pitäisi korostaa pikemminkin. Me olemme hiukan eri mieltä näistä sanoista will ja may, awards will tai may be awarded. me olla yhtä mieltä siitä, että voisimme käyttää sanaa union policy, unionin linjaukset, pikemminkin kuin 2020 strategiaa tai sen tavoitteita. Ja sitten tarkistus 20, sen viimeinen osa, jossa todetaan, että luvat ovat riippuvaisia siitä, osallistuvatko jäsenvaltiot. Äh, no siitä varmasti saamme yhteisymmärryksen. Samoin kuin koko tästä asiakirjastakin. Kiitos. Äh, Monsieur de la Fuente. De la Fuente. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, kiitos. Niin, että mitä, että Niin, tässä kyllä tietenkin kiirettä minullakin Luxemburgin juna lähtee ihan tuossa tuokiossa. Niin, kiitoksia esittelijälle, kiitos äh, varjoesittelijälle, kiitos äh, tästä äh, komission ehdotuksen parantelusta. Pari seikkaa, kahteen seikkaan haluaisin kiinnittää huomiotanne ensinnäkin. Ensimmäinen seikka on, on, on siihen, että tätä pitääkö käyttää delegaatiosäädöksiä vai täytäntöpanosäädöksiä. Tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa, että komission mielestä täytäntöpano toimenpiteet ovat tässä paljon paremmin sopivia, koska tämä on tekninen. Haluan tässä tänään elementin teknistä luonnetta painottaa. Ja, ja, ja sitä kautta sitten äh, edelleen liputtaa tämän komission täytäntöpano äh, Äh, mä säädösten puolesta mitä tulee sitten jäsenmaiden äh, velvoitteen aste, onko se sitten saavat tai äh, tulevat tekemään maita will. Ja sitten no, kenties onko parempi ottaa käyttöön tällaiset kokonaissummat. Komissio pitää parempana yksinkertaistettuja avustusmallisia kustannuksia, mutta pitäisi silti parampana tällaista yksinkertaista mahdollisesti mahdollisesti sitten saavat myöntää tällaisia yksinkertaistettuja avustuksia. Se olisi paras meistä. Kiitos näistä teknisistä selvityksestä. Nyt puheenvuoron saa viedä esittelijä. Ja näistähän ollaan menossa sitten neuvotteluun vielä. Olkaa hyvä. thankful. Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Olen kiitollinen kaikista kommenteista. Olen kiitollinen, että tuette kantaani ja varjo esittelijöiden kokouksessa ja ennen trilogiakin me tulemme keskustelemaan näistä delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä, jotka ovat aina ongelmallisia pyrimme tekemään parhaamme. Kiitos. Kiitoksia kovasti tarkistuksesta. Keskustelemme kompromisseista siis seuraavassa kokouksessamme. Ei. Joka tapauksessa 19. lokakuuta ja hyväksymme ne heti perään. Ja täysistuntoon mennään, kunhan saadaan yhteinen kanta. Todennäköisesti, jos mahdollista, neuvoston kanssa siis. Tämä kohta heityslistalla on nyt käsitelty loppuun. Kohdassa 10 annan puheenvuoron esittelijä François Kasteksille, jotta hän voi esitellä meille oman lausuntonsa ja tarkistukset, joita hänen lausuntonsa on tehty, Kyseessä on EUn kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus. Tämähän on alun perin talous- ja rahasianvaliokunnan oma mietintö ja siellä Tremosa on vastuuhenkilö liberaaleista. Esittelijä Kasteks olkaa hyvä. Euh, Kiitos, Olen saanut joitakin täydentäviä tarkistuksia oman lausuntoluonnokseeni. Kaasa, Cornelissen, Serkas, Regner ja Klivetti. Toivottavasti kukaan ei unohtunut listalta. Ja olen todennut tyytyväisenä, että Tarkistukset ovat samansuuntaisia kuin oma lausuntoni. Nimittäin kilpailupolitiikka ei voi ylittää sitä roolia ja tehtävää, joka sille on määritelty perussopimuksessa. Eli tarkoitus on joustavoittaa sisämarkkinoita ja suojella kuluttajia epälojalilta, epäreilulta kilpailulta. Olemme havainneet myös kilpailupolitiikan vääristymiä, joka voi vaikuttaa myös sosiaalipolitiikkaan, valtion tukiin ja julkisen palvelun rahoittamiseen. Ja komission viimeisimmässä kilpailukatsauksessa olemme havainneet myös, että budjettikuria säästöjä, joita muualla vaaditaan, käytetään myös tässä yhteydessä. Näin ollen ei ollut liian vaikeaa tai esitellä kompromisseja tarkistusten pohjalta kollegoille. Olen tehnyt näitä seitsemän tai kahdeksan. Ne saivat hyväksynnän osakseen. On vielä yksi jäljellä. jota vielä täytyy hieman viilata. Ja se liittyy yhteen täydentävistä tarkistuksista, niin nimittäin 43 ja 42 Regneriltä, 41 Kasalta ja 24 Krivetiltä. Näissä muistutetaan, että Komission rooliin kuuluu myös vähentää sosiaalisen polkumyynnin ja verotuksellisen polkumyynnin kielteisiä vaikutuksia kilpailupolitiikkaan. Ja tämä asettaa jäsenvaltiot kilpailemaan keskenään toinen toistansa vastaan. Me varmasti olemme tästä tavoitteesta samaa mieltä. Meillä on vielä eriäviä näkemyksiä muotoilusta ja sen yksityiskohdista. Edustaja Regner on luetellut kaikki jäsenvaltioiden välisen kilpailun vääristävät muodot, palkat, työskentelyolosuhteet, pa- yritysverot. Sitten veron kierto, vero, verojen välttely, Kaza toivoisi, että voitaisiin välttää tällaista listausta tiettyjen täsmällisten elementtien suhteen. Voi olla, että meidän tarvitsee vielä tavata uudemman kerran ja pyrkiä löytämään sanamuoto, joka sopisi kaikille. Niin, että tästä lausunnosta voimme äänestää tässä valiokunnassa ja voimme välittää sen sitten vastuuvaliokunnalle, tällaisen valiokunnalle ja erityisesti tietysti komissiolle ja kilpailuasioista vastaaville niin, että kilpailupolitiikka pysyy sille kuuluvalla alueella eikä vaikuta valtion tukipolitiikkaan, äh, äh, valtion tukiin ja sosiaalipolitiikkaan. Kiitos puheenjohtaja. Äh, Kiitos. Omenräyten korvaa David Kasan, joka on EPPn varjoesittelijä. Omenräyten, olkaa hyvä. Thank you. First of all, I would... Tos. Ensinnäkin haluaisin öö, onnitella Francesco Stitchia hyvästä valmistelusta. David kertoi, että hänen lausuntonsa alkuperäinen versio oli hyvin tasapainoinen, minkä vuoksi hän voi useimpia ehdotuksia ja muutosehdotuksia tukea, kannattaa. Ja kuten totesitte, ensimmäinen kompromissi Nivaska on jo mennyt jakeluun. Rakasa halusi jotain selvityksiä muutamista näistä, muutamista näistä kompromisseista, mutta totesi, että useimmat, useimmat ehdottamanne asiat ovat kyllä hyväksyttävissä. Eh, mitä sitten tulee näiden kompromissimuutosten hiomiseen, siihen hän osallistuu mielellään ja odottamaan tuloksia, mutta on varma, melko varma siitä, että, että tuloks, lopputulos on hyvä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ja, Phil Sorry, I thought I was noticed when I put my... Niin, ajattelin, että huomasitte minut, kun nostin kylttini tässä keskustelun alussa. Ja kun istun täällä vielä varjoesittelijöiden joukossa, niin ajattelin, että tämä oli ihan päiväselvää. Niin, olin hiukan niin kun en tiennyt keskustelimmeko me tarkistuksista vaikka kompromisseista. Tämä kai, minä luulin, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun keskustelimme tarkistuksista, mutta nyt näyttää siltä, että kompromissitkin ovat jo valmiit. Suurin osa niistä tarkistuksista, joita esitin, siis neljä, ne, oli, ne liittyivät kaikki samaan alueeseen, eli siihen, että varmistetaan, että kilpailupolitiikka on johdonmukaista sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristötavoitteiden kanssa. Esitin siis joukon tarkistuksia tällä alalla, alueella esitin myös tarkistuksen jossa en täysin tukenut kohtaa viisi. Niin ikään esitin vaihtoehtoisen tekstin kohdaksi viisi. Ja sanoisin myös, että alkuperäinen tarkistus kaksi Cornelisseniltä – joka koskee tasasta pelikenttää. Samoin esittelijän tarkistus 4, se liittyy tähän. Samoin Castellon tarkistus 19, joka käsittelee koulutuksen ja taitojen lisäämisen. Liittyy koulutuksen ja taitojen lisäämiseen. Tiettyjä huolia meillä oli niiden tarkistusten suhteen, jotka pyrkivät luomaan liian monia poikkeuksia, jotka johtaisivat epätasapainoisiin markkinoihin ja sahaisivat oksaa koko politiikalta. Mutta kaiken kaikkiaan olimme tyytyväisiä suurimpaan osaan näkemästämme ja suhtaudumme toiveikkaasti siihen, että saisimme hyviä kompromisseja. No mitä kompromisseihin tulee? Ongelmani liittyvät vain pieniin sanamuotoihin. Ehkäpä minua saatetaan pitää turhaan pedanttisena, mutta minulla on täällä pieniä tekstuaalisia muutoksia kompromissiin C. Sana unable ei ole hyvä, menee liian pitkälle. Long term on parempi kuin short term. Unable ei minusta ole hyvä sana. risk not being able to olisi parempi sanamuoto. Toinen on liian vahva. Kompromissista G, sen sijaan, että sanotaan special set of rules, niin sanottaisiin flexibility within the current rules framework, koska jos aletaan esittää liikaa erityisiä sääntöjä, niin asiat mutkistuvat. Minusta tarvitaan tietynlaista joustavuuttakin. Kompromissista H olimme yhtä mieltä siitä, että ähm, komission äh, käymää dialogia ei tulisi korvata äh, parlamentin demokraattisella äh, valvonnalla, mutta tietysti meidän täytyy ottaa huomioon myös paikalliset eurooppalaiset ja painopisteet. Nämä olivat siis aika pieniä juttuja, mutta kuitenkin. Merci. Kiitos. Onko vielä muita kollegoita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Jollei, niin kenties voisin neuvottelutiimille tehdä ehdotuksen, kenttämät niinkin tulee vähän myöhään. Viittaus 14 perussopimuksessa on sellainen, että kun ajatellaan meidän valiokuntamme toisaalta kilpailuviranomaisten välistä kompetenssiriitaa, käymään tällaista taistelua siitä, että artikla 9 kirjattaisiin ylös. Ja tämä mahdollistaisi sen, että kilpailupolitiikkaan saataisiin selkeyttä. Kenties tämä nyt ei ole meidän kesken kiista, kiistanalainen aihe. Ja kenties tähän voidaan jonkinlainen viittaus sisällyttää. Tämä toki on aivan liian myöhään tullut kommentti, mutta Kenties meidän olisi pitänyt nostaa esille ongelma, joka liittyy näihin suurin toimijoihin Google, Amazon, Facebook ja Apple, jotka verotusstrategioillaan toimivat niin, että työntekijöitä sitten ulkoistetaan, siirretään paikasta toiseen ja tämä liittyy totta kai myös kilpailuviranomaisten toimiin. Artikla 9 on sellainen, että sitä voitaisiin edelleenkin komission suuntaan toistella. Nyt muita puheenvuoropyyntöjä ei ole ja esittelijä saa vielä puheenvuoron. Donc, euh, la mention de l'article 9, effectivement, Puheenjohtaja, niin artiklan 9 tehty tarkistus ei ollut alkuperäisessä luonnoksessani, mutta se tulee esiintymään Alessandro Serkasin tarkistuksen yhteydessä 21 on tarkistus. Sehän varmasti hyväksytään äänestyksessä. Pyydän anteeksi Benjonilta. On ihan selvää, että olen ottanut huomioon nämä tarkistukset kahdessa kompromissit ehdotuksessa, erityisesti 38 ja 39 tarkistukset, jotka mainitsitte. Ja toki samanaikaisesti esitän kompromissin E ja H. Haluan korostaa sosiaalivuoropuhelun tar- tärkeyttä ja myös demokraattisen valvonnan, parlamentin toteuttaman demokraattisen valvonnan tärkeyttä. Varmasti tästäkin saadaan aikaan konsensus, koska tämänhetkinen, tämänhetkinen tilanne on se, että kilpailuasiat ovat komission yksinomaista toimivaltaa. Sitä voidaan vähän kyseenalaistaa. Mitä tulee poikkeuksiin, joita täällä on ehdotettu kilpailupolitiikkaan, Erityisesti ne koskevat valtion tukiaisia, valtion puuttumista talouteen. Me, kun me haluamme, että elinkeinoelämää dynamisoituu uudestaan ja haluamme toki samalla tukea julkisia palveluita ja sosiaalipolitiikkaa, no tietenkin kilpailupolitiikkaan ehdotetaan, tai minä ehdotan kilpailupolitiikkaan poikkeuksia, jotka liittyvät muun muassa kooperatiiveihin, osuuskuntiin. Niitä ei voida kohdella samalla tavalla kuin muita yrityksiä kilpailupolitiikan yhteydessä. Mutta nämä ovat ainoita poikkeuksia minä tulen vielä ähm, parantelemaan näitä kompromissiehdotuksiani. Tässähän nyt on kyse lähinnä muotoilusta, sanamuodoista eikä niinkään sisällöstä, ja voinemme äänestää tästä lausunnosta konsensushengessä. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci donc sur la base. Kiitos. Kompromissien pohjalta joita laadimme. Tutkimme niitä 27. syyskuuta seuraavassa valiokuntakokouksessa ja me äänestämme niistä seuraavana päivänä. Ja vastuuvaliokunta sitten 17. lokakuuta äänestää. Nyt voin vielä antaa Mohan Shahtielle esittelijän ominaisuudessa puheenvuoron. Kyse on neuvottelusta neuvottelujen etenemisestä ja sosiaalirahaston tilanteesta. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame, madame la présidente. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Halusin vain kertoa teille siitä, että kokouksemme jälkeen järjestimme 26, 26. trilogin ja toivomme, että siinä vaiheessa saamme päätökseen trilogimme. On kuitenkin muistettava, että tämä aihe on äärimmäisen tärkeä, jotta voimme säilyttää ja ylläpitää kaikkia niitä sosiaalipolitiikan aloja, joita pidämme tärkeänä tässä valiokunnassa. Ja meillä on erittäin vahva mandaatti siinä mielessä, että että valiokunnassamme kaikki ryhmät ovat olleet yksimielisiä. Tämä on toinenkin syy siihen, miksi öö, olemme voineet näiden rankkojen trilogien mittaan olettaa, että öö, nuorisotyöllisyysasiasta on tullut ehkä vähän liiankin öö, merkittävä näissä jo valmiiksi tärkeissä neuvotteluissa. Kun puhutaan nuorten työllisyydestä, niin eräs asia, jonka voin vahvistaa, on se, että meillä on jo budjettiin, vuoden 2014 budjettiin kirjattu määrärahoja nuorisotyöllisyysasiaa varten. Meillä on siis sitoumusmäärärahoja noin 6 miljardin euron eh, edestä. Tämän verran on määrärahoja sidottu tätä tarkoitusta varten. Ja sitten meillä on maksumäärärahoja, joiden summa on noin 400 miljoonaa tietojeni mukaan. Eihän tämä paljon ole, kyllä minä tiedän. Mutta tästä syystä meillä oli pientä pelkoa, mutta onhan tätä ohjelmaa kuitenkin toteutettava. Eli toisaalta olemme saaneet vastauksen huolimme, mutta silti meillä on pienin pientä huolta vielä jäljellä. Sitten neuvotteluista, joita tällä hetkellä käymme. Todennäköisesti alueille saadaan vielä 30, 30 vuoden raja. Ja nuorten osalta siis tämähän on 15-25 vuotta tällä hetkellä tämä ehdotus. Toinen asia. Halu, haluttiinko ottaa huomioon ne alueet, joissa nuorten työttömien määrä on yli 20 prosenttia tässä samassa ikäluokassa. No tällä hetkellä, kun olemme, te, olemme keskustelleet komission kanssa, niin 20,9 oli ää, tämä määrä vuonna 2000 12 ja 20,8 vuonna 2013, joten me tulemme tutkimaan tätä eurooppalaista keskiarvoa, joka otetaan huomioon nuorisotyöttömyysaloitteessa. Sehän saattaa tietysti muuttaa tätä sovellusalaa silloin siirryttäisiin yhdestä alueesta yli 20 alueeseen. Saattaisi olla niin, että yksi maa hyötyisi kolmanneksesta tästä lisäyksestä. No, tämä täytyy vielä tarkistaa. Keskustelua kuitenkin vielä käydään. Uskoakseni olen nyt kertonut niistä asioista, joista olemme keskustelleet ja mistä vielä keskustellaan. Neuvotteluthan, niin kauan kuin neuvottelut, neuvotteluja ei ole vielä saatu päätökseen, niin mitään ei ole lopullisesti löyty lukkoon, koska kyse on kokonaisvaltaisista neuvotteluista ja kaikki Äh, puheenjohtajavaltiot toinen toisensa jälkeen ovat avanneet aina yhä enemmän ja enemmän laatikoita, mutta eivät ole sulkeneet ainuttakaan. Ähm, no hyvä. Täydentäviä puheenvuoroja, kysymyksiä esittelijälle? Ei. Saatte trilogin katsauksen seuraavassa valiokunnan kokouksessa ja pääsemmekin kohtaan 23 esityslistalla 25. ja 6. syyskuuta kello 13. Silloin käsittelemme eurooppalaista sosiaalimallia kilpailutekijänä. Tässä on neljä virastoa mukana järjestämässä tätä. Ja jatkamme työtämme 25. päivä iltapäivällä ja 26 aamupäivällä. Mukavaa illanjatkoa. Hyvä